No niin. Kiitokset siitä, että te olette tulleet paikalle tänne joukkoomme iltapäivällä, mutta eikä kyllä tässä on ollut niin pitkä tauko kello 11 ja nyt kello kolmen välillä, että ihmiset ovat kadonneet eh, savuna ilmaan. No, meillä on kuitenkin täällä Kreikan puheenjohtajakauden eh, koulutusministeri, koulutus ja uskonnolliset asiat, herra Armanitopoulos. Oikein eh, paljon tervetuloa tervetuloa ja annamme teille suoraan puheenvuoron, niin voitte kertoa, mitä te olette suunnitelleet seuraavaksi muutamaksi kuukaudeksi. No eihän tässä nyt niin paljon aikaa ole, että te voi muuttaa maailmaa, emme mekään, mutta olette olleet yhteydessä Liettuan puheenjohtajakauden edustajan ja Italian puheenjohtajakauden edustajien kanssa, joten olette varmaankin tehneet yhteistyötä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairwoman. It's, uh, it's an honor to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. Kunnia olla täällä. Tuo uutinen, jonka me kuulotimme, totta, että sitten pois parlamentista. Kyllä se on totta, sanoo puheenjohtaja. No siinä tapauksessa teillä on todella valtavan upea kausi. Haluan teitä tästä onnitella ja onnitella kaikista onnistumisista, kuten esimerkiksi tämä Erasmus Plus, erittäin tärkeä politiikan ala koko EUlle. Ja Toivotan teille kaikkea hyvää tulevissa tehtävissänne ja elämässänne. Kirja Proedre, aksiotimi. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, minulla on kunnia ja ilo olla tänään Euroopan parlamentissa esittelemässä painopistealueita Kreikan puheenjohtajakaudella Euroopan mitä tulee koulutuspolitiikkaan, nuorisopolitiikkaan. Heti alussa koulutus on perusta sille, että toivomme humania tulevaisuutta, joka perustuu harmoniselle, rinnakkaiselle ja eurooppalaiselle yhteiselle arvoille samanaikaisesti Koulutuksen tarkoituksena on antaa taidot ja kyvyt nuorille, jotta voidaan parantaa muun muassa heidän työllistettävyyttään. Tältä pohjalta Kreikka puheenjohtajavaltion yhteistyössä kaikkien muiden valtioiden ja EUn ja parlamentin ja komission kanssa aikoo edistää EUn tavoitteita Koulujen edessä on huomattavia haasteita tällä hetkellä. Sisältö, tiedon laatu, organisatoriset kysymykset, koulujen rakenne ja myös laajempa, laajempi konteksti. Ajatellen globaalia talouskriisiä on haastava. Tarpeena onkin luoda tällainen oppimisen kulttuuri, joka korostaa elinikäistä oppimista. Se alkaa esikouluiästä aina vanhuuteen saakka ja kattaa koulutuksen, ammattikoulutuksen, ja tähän liittyy tietenkin humanistiset periaatteet, sosiaalinen tasa-arvo ja sosiaalinen kohesio innoittavina arvoina huolimatta asteittaisesta paranemisesta tilanteessa Euroopassa. Tiedämme, että haasteet ovat vieläkin valtavan suuret. Kyseinen kriisi on erityisen kovalla tavalla iskenyt nuoriin. He ovat erittäin haavoittuvainen ryhmä tuota tekeviä kes- noin 23 prosenttia nuorisosta on työttöminä, ja joissakin maissa nuorisotyöttömyys on yli 50 prosentissakin, kuten omassa maassani. suuri, usein työttömiltä puuttuu pätevyyttä, taitoja ja pitääkin sanoa, että 27 prosenttia työssä käyvästä väestöstä omaa huonot matemaattiset taidot ja 25 prosentilla ei ole tarvittavia taitoja käyttää uutta teknologiaa. Näin ollen jäsenvaltioihin on vedottu, jotta ne hyväksyivät, hyväksyisivät joukon toimia Euroopan koulutuksen hyväksi, jotta voitaisiin tarttua kaksinaiseen haasteeseen, nimittäin nuorisotyöttömyyteen ja taitojen puuttumiseen. Aina pitäen mielessä humanistisen lähestymistavan puheenjohtajakautemme prioriteetit koulutuksen kohdalla perustuvat seuraaviin alueisiin. Ensinnä pyritään varmistamaan laatu kaikilla koulutuksen ja ammattikoulutuksen tasoilla. Toiseksi tehokas, innovatiivinen koulutus ja ammattikoulutus. Kolmanneksi sosiaalinen kohesio ja neljäs yrittäjyys nuorison parissa. Mitä tulee laadun varmistamiseen kaikilla koulutuksen tasoilla, me tiedämme, että koulutuksellinen tuloksellisuus ja tehokkuus riippuu siitä, missä määrin on pystytty varmistamaan korkeatasoinen tietämyksen ja taitojen määrä. Tämän takia prioriteettimme on keskittyä laadun varmistamiseen kaikilla tasoilla. Näin kaikki jäsenvaltiot ja kaikkiaan koko EU e pystyy tarttumaan haasteisiin, joita edessä tällä hetkellä on. Pyrimme säilyttämään tätä kautta kilpailukykymme ja pystymme varmistamaan sen, että Eurooppa säilyttää paikkansa ja pysyy jatkossakaan kansainvälisen kilpailun kärjessä. Laadun varmistaminen koulutuksessa vaatii sitä, että kehitetään innovatiivisia metodeja ja uusia välineitä – näin ollen on ratkaisevan tärkeää, tärkeää, että opettajat ja kouluttajat saavat myös asianmukaisen kunnollisen koulutuksen, jotta he voivat kehittää uusia taitoja, voivat soveltaa uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Epäilemättä kouluttajien rooli on aivan ratkaiseva. yhdeksän neuvosto hyväksyi päätelmät aiheesta Kyproksen puheenjohtajakaudella. Silloin keskusteltiin kouluttajien ja opettajien roolista ja hiljattain puheenjohtajavaltio Liettua hyväksyi päätelmät johtamisesta koulutuksessa. Me tulemme lopettamaan tämän keskustelukierroksen tärkeästä aiheesta, miten opetetaan ja koulutetaan opettajia kouluttajia, ottaen huomioon monimutkaiset haasteet, joita tämän ammattiryhmän edessä on poliittista tukea löytyykin opettamista vastu, vastuussa oleville. Usein me emme käytä oikeita sääntöjä, oikeita toimintatapoja, kun valitsemme opettajia ja kouluttajia. Meillä ei ole kunnollisia politiikkoja auttaa ihmisiä e, ja varmistamaan heidän jatko, jatkokehityksensä, joten meidän lähestymistapamme mukaisesti tulemme e, toimimaan niissä asioissa, joista käsiteltiin kongressissa, joka järjestettiin aiheesta Irlannin puheenjohtajakaudella helmikuussa 2013. Siellä puhutin rooleista, sellaista rooleista, kuten mm, muutetaan palkkaamissääntöjä, metodeja, parempaa koulutusta kouluttajille, järjestelmällinen tuki, tuen antaminen uran alkuvaiheissa, kouluttajille pyritään varmistamaan että opettajat pyrkivät korkeaan suoritustasoon, sitten vaatimukset palkkaamista varten. Kouluttajien kouluttaminen on siis äärimmäisen tärkeä kysymys. Siinä investoidaan koulutuksen tulevaisuuteen, tiedon tulevaisuuteen ja tämän takia me teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, jotta varmistaisimme laadun kaikilla opetuksen ja koulutuksen tasoilla. Nämä kaksi asiaa liittyvät läheisesti toisiinsa ja täydentävät toisiaan. Toinen prioriteetti on tehokkuuden varmistaminen ja liikkuvuus, samoin työllistettävyys. Ja jatkotaan tutkimusta opetuksen ja koulutuksen alalla. Me kaikki tiedämme, että kansainvälistä välistyneessä tietoympäristössä käsitellään monenlaisten taitojen kehittämistä. Meidän pitää pystyä parempaan ja tehdä enemmän, jotta voimme varmistaa tehokasta koulutusta kaikille, jossa keskitytään niiden taitojen kehittämiseen, joita markkinatilanne vaatii. Ja voimme nähdä, että puheenjohtajavaltio Kreikan kausi sopii yhteen monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen kanssa yhteen. Ja nyt käytetään myös uusia sääntöjä rakennerahastoiden ja investointirahastojen kohdalla. Siksi on valtava tarve tuelle pitkäaikaisille investoinnille, jotta voidaan poistaa epätasa-arvoisuus ja houkutella uusia opettajia ja kouluttajia. Meidän pitää myös tukea menetelmät, jotka liittyvät avoimeen oppimismetodin ja tässä tarvitaan myös massiivisten avointen kurssien käyttöä. Nämä uudet vaihtoehdot ovat lisänneet opiskelumahdollisuuksia. Avoimilla teknologioilla on mahdollisuus tarjota koulutusta ihmisille riippumatta siitä, missä he ovat, missä he asuvat. He voivat käyttää erilaisia välineitä, tukivälineitä ilman kenenkään muun tukea innovatiivisten oppimismallien äh, esiintulo, esimerkiksi massiiviset äh, avoimet verkkokurssit tulevat muuttamaan koulutuksen ja luovat uudenlaista kilpailua. Samoin syntyy osaamiskeskuksia ma- maailmanlaajuisesti. Koulutus muuttuu, koska nyt esimerkiksi opiskelijat ovat liikkeellä paljon enemmän kuin ennen, ja koulutus ja ammattikoulutus ovat asioita, joita nyt tarjotaan eri <clears throat> maissa ja koulutuksen voi osallistua. Kaikki laajentaa tätä tarjontaa ja sen takia me tuemme komission aloitetta avata koulutus laajemmin. Tässä tärkeää on käydä dialogia digitaalisista taidoista. Tämä on välttämätön innovaatio ottaa huomioon, koska 90 prosenttia työpaikoista tulevaisuudessa todennäköisesti vaatii ainakin perusdigitaalista lukutaitoa ja käyttötaitoa. Me tiedämme, että vain 20 prosenttia oppilaista, 9 oppilaista oppii kouluissa käyttämällä tehokkaasti digitaalista infrastruktuuria. Yli 50 prosenttia oppilaista jäsenvaltiossa tänäkin päivänä eivät ehkä käytä koskaan digitaalisia menetelmiä koulussa. Meidän pitää, pitää muuttaa tämä. Samanaikaisesti meidän pitää tarttua uusiin kysymyksiin, kuten laadun varmistaminen ja saatavuus, mitä tulee uusiin opetusvälineisiin. Samanaikaisesti meidän pitää tarkastella kieli kielikysymystä. Tätä kautta voidaan varmistaa tehokkuus ja varmistaa parempi laatu. Siis kielitaidosta on kyse. Kielitaito on avaintaito, se helpottaa ihmisten liikkuvuutta, se parantaa parantaa työllistettävyyttä, helpottaa monikulttuurista vuoropuhelua tämänhetkisessä te- taloudellisessa tilanteessa, kun parannetaan oppimismetodeja, koul- opettamismetodeja. Se on er- erittäin tärkeä kysymys. Mehän tiedämme, että neuvosto, joka on käsitellyt kieltäytökysymystä, kysymystä antoi komissio tehtäväksi 2012 kielitaitoa koskevan vertailun kehittämisen vuoteen 20 mennessä 50 prosenttia 15-vuotiaista oppilaista, tai heidän pitäisi pystyä käyttämään ainakin yhtä vierasta kieltä, ja 20 ja 75 prosenttia keskiasteen oppilasta, heidän pitäisi voida käyttää toista verrasta kieltä. Tätä kautta meidän pitäisi voida kehittää uusia kansallisia koulutuspolitiikkoja, jotka perustuvat monitorointiin, joka helpottaa kansallisessa politiikassa, jotta siellä voidaan hyväksi käyttää investointeja vieraiden kielenten opiskeluun. Tämä tulee nuorison valtio Kreikka pyrkii paremmin integroimaan nuorisoa. Tämä on osa trion prioriteetteja. Näin pyritään välttämään sosiaalista syrjäytymistä. Eurooppa 2020 ohjelman mukaisesti me tulemme äh, tukeutumaan neuvoston päätelmiin, joilla pyritään parantamaan nuorten yrittäjyyttä, erityisesti mitä tulee kulttuuriin. Me yritämme myös tukea neuvoston päätöslauselmaa jäsentyneestä vuoropusta nuorison kanssa, jotta voitaisiin parantaa sosiaalista integraatiota. Me haluamme syventää jäsentynyttä vuoropuhelua niin, että kaikki nuoret voivat olla mukana tässä menettelyssä toimintavassa. Me haluamme myös rohkaista vuoropuhelun jäsenvaltioiden kesken temaattisista prioriteeteista nuorisokysymyksen kohdalla. Sitten vielä lopuksi eri konferensseja tullaan järjestämään esikoulutuksesta, miten sovitetaan kysyntä ja tarjonta yhteen taitojen kohdalla, miten tasapainotetaan tilannetta koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä. Samoin pyritään ottaa käyttöön uusi yliopistojen luokittelujärjestely ja järjestetään nuorisokongressi. Mielellämme tapaamme teitä näiden kongressien ja konferenssien yhteydessä. Te, teidät on erittäin lämpimästi sinne kutsuttu, rouva puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, koulutus on ratkaisevan tärkeän, kun pyritään saamaan uutta vauhtia Euroopan talouteen ja tilanteeseen. Se on paras mahdollinen investointi, jonka voimme nuoriin tehdä, ja se parantaa myös sosiaalista kohesiota. Se on tavallaan, koulutus on tavallaan happea koko Euroopalle. Se saa kansalaisista ajattelevia vastuullisia ihmisiä, jotka pystyvät tarttumaan, tarttumaan uusiin haasteisiin erittäin kilpailussa kansallisessa kontekstissa. Koulutus tehostaa koko EUn omia perusarvoja, Eurooppa pystyy tätä kautta vastaamaan kaikkiin mahdollisiin haasteisiin niin, että sillä on todellista näkemystä. Siksi haluaisinkin Kreikan nimissä ilmaista lämpimät kiitokseni Irlannin, Liettuan puheenjohtajavaltioille ja kaikille kumppaneille täällä Euroopan parlamentissa ja komissiossa heidän yhteistyöstään valmisteluvaiheessa. Tätä kautta me varten uskon, että sama yhteistyö tulee jatkumaan koko puheenjohtajakautemme ajan ja voin vakuuttaa teille, että me teemme kaikkemme omalta osaltamme. Meillä ei tietenkään ole paljon aikaa tälläkään kaudella, mutta teemme kuitenkin kaikkemme, jotta vaikuttaisimme siihen, että saavutamme tavoitteet koulutuksen, ammattikoulutuksen nuorison kohdalla. Kiitoksia. Dank, eh, Herr Minister. Kiitokset, herra ministeri. Minusta hieman tuntuu siltä, että ministeri neuvosto ihan oikeutetusti miettii koulutusta ja kun, tai jos tämä ajattelu johtaa tekoihin, niin me olemme kaikki oikein iloisia. Tänä aamuna ja eilen iltapäivällä käsittelimme uutta teknologiaa ja koulutusta. Kollega Ivan on tässä esittelijä ja meillä oli asiantuntijoita paikalla. Me voimme vain tässä tehdä suosituksia. Ja meistä tuntuu, että jos te olette meidän puolellamme, niin silloin meillä on neuvostossa joku, joka huolehtii siitä, että näistä meidän suosituksista me ainakin keskustellaan. Ja että teidän kolleganne sitten kussakin valtiossa ehkäpä ponnistelevat noudattaakseen näitä suosituksia. Ja jos eh, se, mitä te täällä nyt kerroitte, jos se otetaan vakavasti, niin ehkäpä voimme saavuttaa ne tavoitteet, joista puhuttiin. Kiitokset teidän yhteistyöstänne viime vuosina. Viime vuonna myös Liettuan puheenjohtajakauden ja Irlannin kanssa Erasmus Plus-ohjelmasta. Minä tiedän, että neuvosto on joutunut myös ponnistelemaan kovasti, jotta te olette voineet eh, tehdä meille niitä myönnytyksiä, joita me olemme tarvinneet asioiden hyväksymiseksi. Ja minusta me olemme saaneet aikaan hyvän tekstin ja toivomme todellakin, että komissiosta sitten oikealla tavalla käyttää. No niin, avaamme keskustelun. Marie-Thérèse Sanchez-Smith, ole hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et, euh, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te äsken sanoitte. Ministeri, olette aivan oikeassa. Jos puheenjohtajavaltio Kreikan prioriteettina koulutuksen ja ammattikoulutuksen koulutus toteutuu ja tuloksia tulee, on tietysti kaikki samaa mieltä kahdestakin syystä, koska työttömyys on todella korkealla tasolla ja varsinkin nuorisotyöttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja joka päivä voimme myös todeta tiettyä euroskeptisyyttä oikeastaan lähes kaikissa EU-valtioissa, joten koulutuksen prioriteettiasema on varsin tärkeä kysymys. Tätä kautta voidaan toimia näitä kahta kielteistä seikkaa vastaan. Tietenkin tunnemme, minkälaisia taloudellisia vaikeuksia Kreikassa ja muissakin Etelä-Euroopan maissa on. Samoin omassa maassa niin Ranskassa mekin olemme vaikeassa tilanteessa. Nuorisotyöttömyys on ylittää 25 prosenttia, joka on keskiarvo Euroopassa. Tätä haluamme todellakin toimia tätä vitsausta vastaan. Ja niin kuin te sanoittekin, koulutus, ammattikoulutus, itse olen opettajakoulutukselta, niin kuin puheenjohtajammekin muuten, jotkut muutkin meistä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että avain löytyy koulutuksesta ja pitää alkaa varsin varhaisesta iästä lasten kohdalla lapset, nuoret joutuvat helposti ääriliikkeiden uhriksi myös. Haasteita on. Te tulette puheenjohtajiksi kaudella, jolloin uusi budjetti on käytössä ja meillä on uusia tärkeitä ohjelmia nuorisoa varten, esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelma. Taisin kuulla sanoja kuten liikkuvuus ja muita kysymyksiä, jotka viittaavat näihin ohjelmiin. Ja me kaikki olemme odottavalla kannalla nähdäksemme, miten valtiot toteuttavat näitä ohjelmia ja kuinka nopeasti nuoriset, nuoret pääsevät niistä hyötymään. Varsin usein EUta syytetään suuresta hitaudesta ja teille onkin iso haastetta siinä, että voitte näyttää, että mitä miten olemme valmistautuneet näihin ohjelmiin koskien yksinkertaistamista ja tehokkuutta, jota toivomme niihin, niin nyt tämä pitäisi olla sitten näkyvä myös ihmisille niin teidän puheenjohtajakaudellanne, koska toistan tämä puheenjohtajakautanne alkaa samaan aikaan kuin nämä ohjelmat, mutta kyseessä on myös Eurooppa-parlamentin vaali, e- Euroopan parlamentin vaalikampanja, joka on alkamassa, joten vahvoja viestejä pitääkin välittää. Usein muistutan siitä, niin kuin tekin sanotte, että rakennerahastojen pitää auttaa koulutuksena, ovat uusia keinoja toimia. Olin itse esittelijänä omassa puolueessani asetuksessa. Olen seurannut näiden asetusten kehitystä kahden vuoden ajan ja niiden pitää auttaa koulutuksessa ja sosiaalirahastolla pitää olla oma roolinsa. Nämä ovat erittäin tärkeitä määrärahoja, paljon tärkeämpiä kuin mitä meillä on tässä valiokunnassa muuton käytössä. Kyse on noin 10 miljoonasta eurosta rakennerahastoista ja pitää pystyä tukemaan myös ammatti, ammattikoulutusta, josta puhutaan paljon vähemmän kuin yliopistokoulutuksesta. Ja haluaisin vielä muistuttaa siitä, että mm, me olemme saaneet aikaan liittoutumia koulutuksen ja yritysmaailman välillä ja haluamme lähentää näitä kahta maailmaa toisiinsa, jotta koulutus, jota suosimme, vastaa todellakin työmarkkinoiden tarpeisiin. On kuultu aika merkittäviä lukuja siis työttömyyslukujen kohdalla pitää ehdottomasti toimia. Doris on puhunut siitä, puhui siitä, mistä eilen puhuimme, nimittäin eh, verkko-oppiminen, puhuitte näistä massiivista avoimista kursseista. On aika, että nämä uudet oppimis- ja opetusmuodot tulevat käyttöön. Meidän pitää käyttää kaikki mahdollisuudet ja varmistaa muun muassa uuden teknologian käyttömahdollisuudet kaikkein syrjäisemmilläkin EU-alueilla ammattikoulutuksen kohdalla ollaan hiukan jäljessä joissakin valtioissa, koska kouluttaja ei ole opetettu käyttämään näitä uusia teknologioita. Nämä ovat välineitä, joilla myötä voidaan käyttää uusia oppimismetodeja, mutta tätä kautta voidaan varmistaa myös kaikkien mahdollisuudet opiskella, oppia iästä riippumatta koko elämän ajan. Mikrofoni. Merci, ça marche. No nyt tämä toimii. Mainitsitte vielä yhden asian, joka on tärkeä liikkuvuudelle ammattitutkintojen tunnustaminen ja aivan erityisesti äh, ne, jotka liittyvät uusiin teknologioihin. Ja vielä lopuksi, koska itse olen opettaja ja koska olen todennut, että opettajien koulutus on aihe, joka kiinnostaa kovasti eri jäsenvaltioissa. Vielä ei ole mitään ihme mallia löydetty, mutta pitäisi mainita kehottaa, että jäsenvaltiot käyttävät resursseja ja aikaa tähän ja toimivat niin, että tiettyä harmonisaatiota syntyy eri järjestelmien kesken Euroopassa. Uskon, että tätä kautta voimme tervehdyttää talouttamme. Kiitoksia. Mrs. Eh, Pagliadelli. Kiitos sitten edustaja Pagliadelli. Kiitos. Eh, Arvo ministeri, Kiitokset läsnäolostanne ja toivotan teille menestystä tehtävässänne näiden kuuden kuukauden, no neljän kuukauden aikana periaatteessa. Olen äh, lukenut teidän puheenne, joka meille jaettiin. Olen, tämä on erinomainen puhe, olen kanssani samaa mieltä, mutta ihan lyhykäisesti haluaisin sanoa, että monet näistä asioista kuuluvat komissiolle, eivät niinkään teille, mutta ehkäpä te voisitte tehdä kuitenkin jotakin Erasmus Plusalle. Me olemme tehneet myös tässä valiokunnassa tässä erittäin kovaa töitä, myös muuallakin, mutta ikävä kyllä tätä kaikkea ei ole vielä käännetty, se on vain englanniksi. Meillähän on tämä Kreikan Äh, valtion stipendilaitos, joka myös tarvitsi sitä tämän tekstin, joten minusta teidän pitää myös vaatia, että komissio saa tämän tekstin käännettyä. Olen kanssani samaa mieltä siitä, että yliopistot on kansainvälistettävä ja tässä on myös tietty riski, jonka me näemme nyt tämän kriisin aikana. Nimittäin äh, siltä osin, että me pääsemme eroon kriisistä vain mikäli me täytämme ne kriteerit, eh, jotka ovat unohtuneet. Yliopistot eivät voi hyvin, ne eivät selviä hyvin. Ja toivon todellakin, että voisitte ponnistella yliopistojen puolesta ja niin, että huomioidaan myös historia ja tutkimus. Me olemme parlamentissa tähän pyrkineet, mutta emme ole saaneet aikaan tässä paljon mitään ja toivottavasti te neuvostossa voisitte tehdä niin, että antaisitte mandaatin komissiolle, että komissio laatisi tekstin siitä, millä tavoin äh, tavallaan humanistiset tieteet voidaan säilyttää. Minusta se olisi tärkeää kuitenkin, että se olisi pohjana Euroopan koulutusrakenteelle. Ja sitten vielä yksi kysymys. Täällä säästetään koko ajan yliopistoissa ja koulutuksesta yleisesti ottaen, varsinkin etelän maissa. Millä tavalla me nyt sitten voimme tällaisia kunnianhimoisia ohjelmia toimeenpanna, kuten Erasmus 3, jos samanaikaisesti kuitenkin leikataan koulutuksesta? Eh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Ensin kiitokset. Kiitos tästä alustuksesta. Minun on sanottava, että oli hienoa kuulla kaikki, mitä mainitsit, mainitsitte tavoitteistanne koulutuksesta, siitä, että pitää käyttää kaikki mahdollisuudet, mukaan lukien uusi moderni teknologia. Koko paketti myös, joka liittyy varhaiskasvatukseen, koulutukseen. Myöskin se, miten saadaan nuoret osallistumaan työmarkkinoille. Nämä ovat meillekin tärkeitä tavoitteita meidän neuvotteluissamme. Meillä on lainsäädäntömme ja puhumme budjetista, mutta se, miten pitkälti meidän lainsäädäntöämme sitten siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, niin se vaihtelee kovasti jäsenvaltioiden kesken. Kaikkia pitäisi kohdella samoin, mutta olisi tärkeää, että te voisitte puhua meidän valiokuntammekin asioista siitä, että haluamme objektiiviset kriteerit, kun arvioimme koulutusta. Voisimme myöskin nopeuttaa näitä prosesseja. Erasmus esimerkiksi on merkittävä menestystarina. Kollegamme esittelijä tietää erittäin hyvin, kuinka paljon taistelimme tässä ja saimme 50 prosentin korotuksen määrärahoihin tuleville vuosille, vaikka budjettia kaiken kaikkiaan leikattiin. Joten nyt kyse on siitä, miten näitä varoja käytetään ja miten tätä koko asiaa edistetään. Yli 15 miljardia Erasmuksessa nyt näitä varoja pitää käyttää tehokkaasti, niistä pitää kertoa kaikille mahdollisille ihmisille, jotta näitä varoja voidaan käyttää. Meidän pitää voida vaihtaa parhaita käytänteitä ja niin edelleen ammattikoulutuksen osalta. Saksan esimerkki on erittäin hyvä esimerkki. Kyse ei ainoastaan terveen talouden hoitamisesta, vaan kyse on siitä, että nuorisotyöttömyyttä vastustetaan niin tiukin toimin, että se saadaan laskemaan kahdeksan prosenttiin. Teidän äänen ja muiden ministereiden ääni pitää saada nyt kuuluviin – on tärkeää, että huomataan, että on myös investoitava opettajien osaamiseen. Erityisesti uuden teknologian osalta on tärkeää, että opettajat valmistautuvat uusiin haasteisiin ja näin voivat siis lisätä omaa pätevyyttään. Tiedämme, että koulutusopetusministerit eivät aina ehkä täysin tiedosta sitä, miten Euroopan varoja voidaan käyttää, joten on hyvin tärkeää, että te puhutte nyt näiden asioiden puolesta. Toivon, että opetusministerit kautta Euroopan lähtevät uuteen tiedotuskampanjaan, jotta voidaan päästä näihin hyviin tuloksiin ja käytetään ne varat, jotka meillä on käytössämme. Kiitos. Kiitos ja ensimmäinen, ensimmäisen kerroksen viimeinen edustaja Delli. <laughs> Again. Thank you, Mrs. President. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω με τη σειρά μου τον Υπουργό. Είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Kiitos. On todella suuri ilo, että saimme ottaa vastaan ministerin tänne ja toivotan Kreikan puheenjohtajakaudelle kaikkea hyvää. Mehän puhumme täällä nyt erityisen tärkeästä sektorista. Suuri ongelma on Euroopan nuorisotyöttömyys. Meillä se on yli 62 prosenttia tällä hetkellä. Ja se kyllä näkyykin joka puolella. Me näemme sen oikeastaan koko Euroopan eteläosassa. Nyt eh, tänä tärkeänä ajanjaksona me tarvitsemme koulutuspolitiikkaa, joka tuo muutoksen koulutusta, koulutusmahdollisuuksia nuorille, koulutusta, jossa on eh, humanistinen ulottuvuus, mutta meidän täytyy ennen kaikkea antaa toivoa nuorille, nyt varsinkin ajatellen vaalivuotta ja, ja sitä, että me voimme saada aika pelottavan Euroopan parlamentin euroskeptisyyshän on koko ajan vain kasvamassa. Joten toivon kipinä nuorille olisi ehkä paras ele. Ja toivon mukaan, herra ministeri, te tämän voitte nuorille antaa. Kiitos. Ja nyt herra ministeri, olkaa hyvä. Ihan lyhykäinen vastaus. Kiitos. Minusta tuntuu, että kaikkien puheenvuorojen yhteisenä aiheena Sanchez Smithin, Paliadellin Kopan kysymyksissä oli samantyyppistä, joten vastaan tähän keskeiseen kysymykseen, jonka kaikki ottivat esiin. Se liittyy nuorisotyöttömyyteen. Miten voimme taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan? Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, OECDn tutkimukset ja kansalliset tutkimukset ovat osoittaneet, että nyt on olemassa epätasapainoa sinne, mitä osaamista nuoret tarvitsevat saadakseen työpaikan, jotta pääsisi siis työmarkkinoille, ja sen välillä, mitä koulut tarjoavat. Meidän täytyy tutkia tätä ongelmaa tarkkaan. Toinen asia on tuo, minkä te otitte esiin, edustaja Sanchez-Smith. Ammattikoulutus. Monissa maissa, esimerkiksi minun maassani, tästä saadaan hyvä esimerkki. Perinteinä on se, että lähdetään lapset kaikki yliopistoon. Meistä saadaan lääkäreitä ja insinööriä. Lääkäreitä ja insinööriä aina tarvitaan. Nyt minusta tuntuu, että on aika ajatella asiaa toisin, käyttää uutta teknologiaa niin, että ymmärretään, että opiskeltaisiin myös uutta teknologiaa, eikä kaikkien tarvitse kouluttaa lääkäreiksi tai insinööreiksi. Tarvitsemme järjestelmiä, jotka antavat nuorille pätevyyttä saada työpaikan koulun jälkeen. Mainitsitte Saksan mallin. Minusta tuntuu, että Saksan malli on erittäin mielenkiintoinen, kun toisaalta on koulutusjärjestelmä ja toisaalta saadaan sitten työmarkkina järjestöt ja yritykset mukaan. Saadaan tavallaan tällainen liittouma työllistymisen puolesta. Omassa maassani päätimme parantaa koulutusta, toisen asteen koulutusta niin, että voidaan linkittää, tehdä yhteistyötä niin, että nämä nuoret ovat kiinnostavampia työnantajien silmissä. Ja tämä antaa varmasti meille toivoa, jos voimme tällä tiellä jatkaa. Toinen senkka, jonka mainitsitte, edustaja Sanchez Smith, rakennerahastot. Olen kanssani aivan samaa mieltä. Puitte myös Erasmuksesta ja Erasmuksen Suomesta mahdollisuuksista. Ihan totta, kun nyt elämme kriisin aikoja, olemme kuitenkin pystyneet merkittävästi korottamaan budjettia tämä antaa meille enemmän mahdollisuuksia. Toivon, että tämä menettely kysymys edustaja Paljadelle. Toivon, että Erasmus käännetään hyvin nopeasti. Olen varma, että näin käy. Olen aivan sama, samaa mieltä siitä, että luonnontieteitä pitää myös opettaa, mutta kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä opiskellaan. On myöskin tarkoitus valmistella nuoria elämään. Myös humanistiset tieteet ovat siis tärkeitä tässä mielessä nyt on nähty, että puutteita on myös matematiikan osaamisen osalta. Minusta tuntuu, että meidän täytyy katsoa tarkkaan tuota ongelmaa, että lapsilla on vaikeuksia matematiikan kanssa. Meidän tulisi siis ehkä myös vahvistaa matematiikan opetusta. Mutta humanistista aineista olette ihan oikeassa, että tällä saralla on puutteita. Me valitettavasti elämme nyt aikoja, jolloin talouskriisi on vaikuttanut myös koulutukseen. Jos kuitenkin järkevästi hallinnoimme voimavarojamme, voimme välttää tilanteen, jossa koulutuksen laatu on uhattuna. Valitettavasti Kreikassa lama on vaikuttanut meihin valtavasti, emmekä pystyneet jättämään koulutusjärjestelmää säästöjen ulkopuolelle, mutta jos rationaalisesti, mahdollisimman rationaalisesti suunnitellaan, niin voidaan varmasti myöskin taloudellisia sopeutuksia tehdä ilman, että puututaan liikaa koulutuksen laatuun. Merkittäviä uudistuksia on tehty ja totta kai on niin, että koulutus tarvitsee riittävät varat korotuksia budjettiin, mutta samalla on huolehdittava siitä, että varoja ei mihinkään tuhlata – joten erittäin hyvä varojen käyttö on tarpeen. Tässä vastaukseni, kiitos. No niin, sitten seuraava kierros, herra Hurakis. Eh, kiitos eh, puheenjohtaja. Ajattelin tässä keskittyä koulutuksen kustannuksiin ja ennen kaikkea julkiseen yleiseen koulutukseen, koska ei vain Kreikassa, vaan koko Euroopan unionissa ollaan, leikataan niin kovasti, että palataan opetusmenetelmissä tuonne keskiajalle. Tehän tiedätte, että kriisi tuo mukanaan ei ainoastaan työttömyyttä, ja häviäjiä, vaan myös voittajia, monikansallisia yrityksiä, suurta pääomaa ja kriisistä huolimatta ne vain rikastuvat Kreikassa ja muualla. Ja luonnollisesti tämä on ihan luonnollista sen vuoksi, että Euroopan unioni omalla politiikallaan on tähän pyrkinyt esimerkiksi pankkiunioni, kasvu- ja vakaussopimus ja niin edelleen, mutta myös koulutuksessa – unioni on ollut kehittämässä tällaista tilannetta. Ministeri sanoi, mikä ei muuten ole totta, että Kreikassa ihmiset haluavat lähettää lapsensa yliopistoon ja tämä ei olisi hyväksi ammattikoulutukseen. Näin ministeri sanoi. Kreikassa perheet ovat kyenneet lähettämään lapsensa yliopistoon sotilasjuntasta ja kaikista huolimatta aikoinaan. Ihmiset ovat todellakin tehneet parhaansa ja kyenneet siihen, mutta se on ollut hyväksi kaikille. Mutta nyt on oikeastaan ihan, ei ole väliä, yliopisto vai ammattikoulutus, ei ole töitä. Se on se, mikä on tällä hetkellä virhe. Se, että ei ole työtä, se on se ongelma, ei niinkään itse koulutus. Ja se, että koulutusjärjestelmähän on sopeutettu kapitalististen yritysten tarpeisiin. Mutta kuinka siitä huolimatta nuoret ovat työttömiä? Nuorethan ovat lähempänä markkinoiden tarpeita kuin vanhemmat. Se ongelma, mikä meillä on, on, että meillä ei ole työpaikkoja, eikä niitä myöskään tule. Me tiedämme täysin hyvin, että jos tilanne vakautuu ja elpyy, niin työttömyys tulee olemaan pysyvä ongelma Kreikalle ja muillekin maille, koska se on nyt kapitalistinen kehityskulku. Kunnollinen elävä työ lakkautetaan, sitä ei enää tarvita. Se, mitä me nyt näemme koulutuksessa, no, te sanoitte, ehkä tämä oli sattuma. Te sanotte, eh, koulutuksen kriteeri ja koulutuksen tavoite on valmistaa nuoria eh, yritysten palveluun, että heille opetetaan yritysajattelua. No, tässä nyt ollaan palaamassa keskiajalle. Me elämme kapitalistista ajanjaksoa. Ja pitääkö näistä nuorista tulla vain ja ainoastaan yrittäjiä? Eihän tässä nyt voi olla kysymys vain yrityksistä. Kapitalistinen kriisi rikkoo ja kaattaa kaiken, ei ainoastaan Kreikassa, vaan joka paikassa muualla. Mutta tätä te kuitenkin haluatte. Ja se sopii myös äh, nykyiseen yhteiskuntaan, tämä kapitalistinen yhteiskunta, yritysten yhteiskunta, ja te olette menossa siihen suuntaan. Te haluatte, että tässä jatketaan vain tätä hyväksikäyttäjän mallia. Yritykset hyväksikäyttävät äh, nuoria ja Kreikasta te tiedätte pari viikkoa sitten käynnistettiin tällainen ohjelma, jossa pyritään jo alemmilla kouluasteilla kouluttamaan nuoria yrityksen ikeeseen. Mutta samanaikaisesti ei kerrota mitään Jugoslavian sodasta tai muusta. Joten siis tässä tätä nuorten osaamista ja koulutusta tavallaan ohjaillaan tiettyyn suuntaan. Samanaikaisesti leikataan valtavasti koulutuksessa. Koulutukseen kuitenkin myös äh, pumpataan paljon rahaa luonnollisesti. Ja silloin me näemme, että kommunismi on yhdistetty historiankirjoissa natsismiin. No eihän tämä voi olla mahdollista. Ja tähän haluaisin myös ministeriltä näkemyksen. Aber wir wollen uns darauf beschränken, dass... No, ehkäpä herra ministeri saa puolustautua sitä vastaan, mitä te, mistä te häntä syytytte. Muuten tämä kestää koko päivän. Kiitos paljon. Palaisin itse aiheeseen, arvoisa ministeri. Kiitos puheestanne. Olen myöskin lukenut asiakirjat, jotka liittyvät Kreikan puheenjohtajakauteen nettisivulta. On hyvä, että teillä on melko realistinen käsitys siitä, mitä voitte saada aikaiseksi. Puheenjohtajakauden aikana valiokunnassa jatkuvasti halutaan parantaa laatua. Tämä ei varmaankaan ole ihan helppoa työtä teille, kun nyt on uusi monivuotinen kausi alkamassa ja uusi Erasmus Plus. Jännittää nähdä, minkälaisia tuloksia saadaan, mutta me ainakin toivomme parasta. Sanoitte, että haluatte tukea tuota uutta yliopiston luokittelua. Ja missä vaiheessa tässä työssä nyt mennään ja mitä haluatte tehdä tämän luokituksen osalta tämän puheenjohtajakautenne aikana? Sitten nuorisoalalla sanoitte, että haluatte edistää yrittäjyyttä. Olen tässä ehkä kollegan kanssa eri mieltä. Uskoakseni yrittäjyys opetus on tärkeä asia ja mielestäni on hyvä, että ajatellaan työpaikan tarjoamista myös kulttuurin alalla. Se on kaikki myönteistä. Yksi huomio ehkä, tämä on ehkä vähän sattuma, joka on teidän aduksenne. Nyt sanoitte, että haluatte järjestää useita konferensseja nuorten tukemiseksi. Tiedätte, että tänä vuonna saadaan paljon tukea – nuorisohankkeelle, kun Thessaloniki on vuoden nuorisokaupunki. Täällä valiokunnassakin äänestettiin tästä. Papa Nikolau varmasti tietää tästä. Muutamankin seikan olemme hyvin iloisia siitä, että tämä kaupunki on nuorten kohteena tänä vuonna. Tärkeä asia siis. Ja sitten yksi asia vielä. Digitaaliagendassa puhuitte lasten ja läikäisten suojelusta – varmasti voitte kollegoiden kanssa puhua myöskin tästä tärkeästä aiheesta. Se on hyvin keskeistä, koska yhä uudestaan käy niin, että lapsia käytetään hyväksi internetissä. Tämä on tärkeä aihe, joka ei ehkä saa ihan niin paljon huomiota kuin sä saitsisi, joten kiitos siitä, että esitette tätä prioriteettina. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, miniszter úr. Eh, látok abban, látok abban valami példázatosat, modellértékű. Kiitoksia, ministeri. Uskoakseni tämä on erittäin hyvä malli, jota Kreikka on. Kreikkahan on kulttuurin maa, sillä on hieno kulttuuri, valtavan arvokas kulttuuriperintö. Eurooppa on manner, jolla on myös paljon kulttuuriperintöä alueellaan. Meidän pitää varmistaa, että liitämme tulevaisuutemme menneisyyteen. Uskon, että kriisi, joka vaivaa Kreikkaa tällä hetkellä, on todella vakava, mutta myöskin voimme sanoa, että sama koskee suurta osaa muutakin Eurooppaa koko EU, koko EU-mannerta ja siksi meidän pitää palata eurooppalaiseen kulttuuriperintöömme ja per, perinteisiimme ja meidän pitää rakentaa tälle kulttuuriperinnölle jotakin uutta ja myönteistä tulevaisuutta. Olen, vil, toivon vilpittömästi, että puheenjohtajavaltiona Kreikka pystyy luomaan tällaisen mallin, pystyy tukemaan, tukeutumaan arvokkaaseen perintöön, joka meillä on, ja pystymme tekemään tietä mallille, jota olen luonnostellut. Tilastotiedot näyttävät, että on monia nuoria ihmisiä, joilla on yliopistotasoisia tutkintoja, mutta siltikin he ovat huomattavassa määrin työelämän ulkopuolella. Meidän pitää pystyä varmistamaan, että koulutus ja ammattikoulutus, jota nuorillemme annamme, on sovitettu tarpeita varten, joita on. Ja siksi on olennaisen tärkeää, että uudemmat jäsenvaltiot, kuten Romania, muokkaavat koulutusjärjestelmässä samaan malliin kuin meillä tähän mennessä on ollut käytössä EU:ssa. Meillä ei ole moniakaan vaihtoehtoja. Meidän pitää tukeutua tälle kulttuuriperinnölle ja perinteelle, jota meillä on läntisessä Euroopassa, samoin Itä-Euroopan maissa, koska nyt EU on yksi ainoa alue, joka pyrkii pitkällä aikavälillä Euroopan integraation Huomattavia ongelmia siis kuitenkin on. On eh, ristiriitoa aiheuttavia kysymyksiä johtuen esimerkiksi liikkuvuudesta. On tietysti hyvä ajatus että liikkuvuuden käsite on olemassa, mutta samanaikaisesti on valitettavaa, että niin monet nuoret jättävät oman kotimaansa, esimerkiksi Romanian tai Unkarin, ja lähtevät sitten muualle. Sillä mitä tämä tarkoittaa lähtömaille? Nämä nuoret monta kertaa eivät palaa takaisin, eivätkä he pysty käyttämään hyväkseen älyllistä kapasiteettiaan koulutustaan, jonka itselleen ovat hankkineet. Meidän talouksissamme nämä investoinnit siirtyvät tai niiden arvo siirtyy näihin uusiin maihin. Meidän pitää myöntää, että liikkuvuus on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on, että nuoret saavat tilaisuuden pysyä omissa kotimaissaan, koska me tarvitsemme parempaa tasapainoa EU-hun, mitä tulee Keski- ja Keski-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaan. Sitten kun puhutaan arvoista, tietenkin joskus työvoimaa pidetään arvona tai työmarkkinoita pidetään arvona, mutta kyse on paljon muustakin, koska me puhumme olennaista arvoista, jotka meille on välitetty sukupolvien ajan. Puhun muun muassa kristillisestä perinnöstä. Meidän pitää siis käyttää hyväksemme kristillistä perintöämme ja jopa antiikin aikaa, Rooman ja Kreikan aikaa, ja todeta, että aikaisemminkin työ on nähty arvona, ja tämän varaan myös britit ja ranskalaiset ovat kehittäneet omia maitaan. Pitää kuitenkin myöntää, että jotkut ihmiset eivät ole tyytyväisiä joutuessaan tekemään ruumiinsa työtä. Siksi tarvitaan työntekijöitä muista maista, jotka suostuvat tähän työhön, mutta nuorten pitää kuitenkin ymmärtää, että tietty arvo liittyy työmarkkinatoimintaan ja koko työn käsitteeseen, ja jotta voi olla onnellinen ja tyytyväinen, niin silloin täytyy olla työtä ja omata työetiikkaa, ja tietysti myöntää se, että muitakin arvoja on, on rakkaus, uskonnolliset arvot, myös erittäin tärkeitä arvoja koko Euroopalle, joten Eurooppa, joka perustuu näille pitkäaikaisille arvoille ja perinteille, on sellainen Eurooppa, jota haluamme nähdä. Kiitos. Kiitos sitten Papa Nikolaus. Thank you, Madam Chair. I will speak in Greek. Kiitos puheenjohtaja. Puhun kreikkaa. Puheenjohtajakauden niin kunniaksi. Eh, kiitos, Purje, eh, Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ja ministeri, tämän kaikkea hyvää Kreikan puheenjohtajakaudelle. Todella Kreikan puheenjohtajakausi on hyvin kriittisellä hetkellä. Yksi kommentti ja pari kysymystä. Ensimmäinen kommentti. Edustaja vaan sanoi, että täällä valiokunnassa – on hyväksytty tekstejä, joissa on paljon viestejä, jotka ovat hyvinkin innovatiivisia ja osoittavat sellaista suuntaa, joka ehkä antaa meille ratkaisut. Tiedätte totta kai myöskin naisuusperiaatteen. Joskus tuntuu, että meidän hyväksymämme tekstit jäävät huomiotta jäsenvaltioissa. Tämä olisi ensimmäinen tavallaan vetoomukseni. Näin vaalien alla toivoisin, että Kreikka puheenjohtajavaltiona voisi tukea tämän valiokunnan päätöksiä. Puhuitte nuorisostrategiasta, olen työstänyt tätä itsekin ja ensimmäinen kysymykseni kuuluu, miten aiotte edistää sitä, miten aiotte analysoida näitä koulutuksen uusia avoimia opetusmalleja – me keskustelimme tänään aamullakin tästä aiheesta täällä valiokunnassa. Nuorten ihmisten Euroopassa on hyvin tärkeää voida käyttää tällaisia uusia välineitä ja miten aiotte tässä yhteydessä suhtautua esimerkiksi tekijänoikeuksiin? Toinen asia, johon halusin viittata, on edustaja Angorakisin asia. En halua puhua liikaa kansallisista kysymyksistä, mutta elämme kuitenkin nyt kriisin aikoja. Mutta miten Kreikka puheenjohtajan valtiona voisi linkittää koulutuksen ja työmarkkinat paremmin? Me kävimme kongressissa puheenjohtajan kanssa, jossa puhuttiin tästä Saksan duaalista koulutusmallista oppisopimuskoulutuksesta. Miten tällainen voisi toteutua Kreikassa ja miten voitte levittää tätä viestiä kaikkialle Eurooppaan? Kiitos. Meillä on vielä kaksi. Edustaja Trippel. Kiitos. Um, I have got uh, only one... Uh, Kiitos teidän puheenvuorosta. Minulla on yksi konkreettinen kysymys. Mainitsette nämä avoimet online-kurssit, nettikurssit. Voisitteko te hieman kertoa tarkemmin niistä? Mikä on niiden kattavuus Kreikan yliopistoissa ja kouluissa? Niin, että näkisimme, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Kiitos. Sehr gut, vielen Dank. Hyvä, kiitos. Se oli lyhyt ja tuskaton. Mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări Greciei, felicitări domnule. Kiitos puheenjohtaja. Kaikkea hyvää valtio Kreikalle ja teille, ministeri. Toivotan teille onnea menestystä kaudella. Puhun aivan lyhyesti ja minulla on lyhyt kysymys myös. Ensin haluan pyytää anteeksi, että tulin myöhässä paik- myöhään. Joudun ensin toiseen kokoukseen osallistumaan. Me hyväksyimme talousarveen, me olemme hyväksyneet ohjelmia, hankkeita, olemme uuden rahoituskehyskauden alussa. Kysymys kuuluu, kansalaisemme odottavat uusia hankkeita ja että ne alkavat, odottavat, että Euroopasta rahaa alkaa virrata. Onko olemassa joku kalenteriaikataulu tässä vaiheessa, joka koskee eurooppalaisia rahastoja? Voimmeko siis päästä alkuun, koska sitä kansalaiset odottavat ja meiltä kysyvät, mitä tapahtuu? kun ajatellaan tämän vuoden varoja, riippuvatko ne siitä, että kumppanuussopimukset on allekirjoitettu jäsenvaltioiden kanssa? Onko siitä kysymys? Vai riippuvatko ne myös siitä, että hyvä ratkaistaan operatiivisia ongelmia, jotka pitääkin ratkaista? Sitten yksinkertainen kysymys. Voimmeko aloittaa hakemusten käsittelyn jo tässä kuussa vai emmekö vielä, koska puhumme myös stipendeistä, opiskelijavaihto-ohjelmista ja niin edelleen. Ihmiset kysyvät aina minulta suoraan, koska me voimme alkaa hakemusten jättämisen, koska niitä voi alkaa lähettää. Kiitoksia ja hyvää onnea teille. Mistä ministeri? No niin, ja herra ministeri, olkaapa hyvä. Να αρχίζω... Kiitos. Jos aloittaisin vastauksella herra Angurakikselle. Kysymys koulutuksesta ja yliopistoon pääsemisestä ja teknologiasta. Toki tässä on tapahtunut paljon. Monet nuoret menevät yliopistoon, mutta ei se ollut se pointti, mikä minulla puheessani oli, vaan me näimme nyt tässä tietyn vääristymän, tiettyä häiriötä tavallaan ja tavallaan puhutaan vain yliopistosta ja ammattikoulutus on jäänyt varjoon, ei vain meidän maassamme, vaan muissakin maassa, maissa. Ja lopputuloksena onkin sitten se, että se ihmisten osaaminen, meidän nuortemme osaaminen, ammattiosaaminen on heikentynyt. Ja tämä taas sitten osaltaan vaikuttaa siihen, että myös, se vaikuttaa myös tuotantoon. Ja silloin tästä syntyy talous, joka ei toimi tarpeeksi nopeasti ja loogisesti. Eli siis en tarkoittanut tässä sitä, että ammattikoulutus olisi mikään toinen valinta, vaan se on ihan yhtä tärkeää kuin, että jostain tulee lääkäri tai lakimies, jos hänestä tulee erityisen hyvä käsityöläinen tai äh, muuta tällaista. Siis on kysymys laadusta kaikessa toimessa. Ja mitä tulee kapitalistiseen äh, yritysmalliin ja mitä te siitä sanoitte. Koulutus on paljon enemmän kuin vain eh, tiukka yhteys markkinoihin, mutta eihän koulutus voi olla täysin irrallaan markkinoista. Ei, eh, koulu ei voi olla, koulut eivät voi olla täysin yhteiskunnasta irrallaan. Kapitalistinen malli on ainoa malli, joka on toiminut maailmassa. Joten tämän meillä nyt on ja niin me toimimme ja sen mukaan me valmistaudumme. Ja mitä tulee koulutuksen ja äh, valmistelemiseen Euroopassa, me olemme sitä ylpeitä siitä, että koulutus on mitä se on ja että nuoriso on hyvin koulutettua. Eurooppalainen tietoisuus, se tulee näkyä myös äh, koulutuksessa ja sitä täytyy myös painottaa koulujärjestelmässä. Sitten täällä puhuttiin näistä yliopistojen ranking-listoista ei kysymys ole vain äh, siitä, vaan syyskuussa 2013 hän seuraavan kerran tehtiin tämä. Ja minusta on hyvä, että monet laitokset on otettu tähän mukaan. Me tulemme järjestämään myös konferenssiin, jossa sitten katsotaan ensimmäisiä tuloksia. Ja mitä tulee korkeampaan koulutukseen, niin siinä me tulemme saamaan tiettyjä yliopistojen yhdistymistä, fuusioitumista. Ja se on meille myös hyvin tärkeää. Kreikassahan meillä on tätä ollut. Meillä on sitä neljä korkeakoulutus- ja yliopistolaitosta, jotka on yhdistetty. Ja me näemme, että että se toimii ja esimerkiksi Ranskassa ja monissa muissa maissa tätä myös nyt tehdään, eikä tämä liity ainoastaan säästöihin ja ä, talouskuriin. Ei, vaan tämä liittyy siihen, että luodaan vahvempia, kilpailukykyisempiä ja tavoitteellisempia laitoksia, joita hallinnoidaan paremmin ja jotka kansainvälisesti pärjäävät paremmin. Sitten te mainitsitte hyvin tärkeän kysymyksen liittyen lasten pahoinpitelyyn. No haluaisin ottaa tämän hieman laajemmassa yhteydessä esiin. Tässä on kysymys lasten ihmisoikeuksista. Yksi asioista, jonka me näemme, on koulukiusaaminen. Meidän kaikkien täytyy siihen puuttua Kreikassa, mutta tämä koskee varmasti koko Eurooppaa. Tästä on tehty paljon uusia aloitteita ja Tämä on sellainen ilmiö, joka täytyy juuria ja että sitä ei enää olisi. Meidän täytyy suuntautua siihen, että voidaan tunnustaa, että ihmiset ovat erilaisia. Ja jos tätä katsotaan suuren äh, määräisesti, niin uskon, että silloin me voimme välttää myös sotia tulevaisuudessa. Sitten kysymys liikkuvuudesta. Herra Tökes puhui tästä. Toki liikkuvuus on tosiasia. Siitä nyt ei pääse ylitse eikä ympäri. Kaikki voivat liikkua rajojen ylitse ja liikkuvuutta on. Ei ole kysymys vain äh, koulutuksesta, kysymys on pääomasta, ihmisistä. Kaikki liikkuu. Tämä on tosiasia ja sillä sipuli. Ja esimerkiksi koulutuksessahan tämä on etu, tai ainakin se voidaan tehdä suureksi eduksi. Ihan oikeutetusti viittasitte koulutukseen ja erilaisiin koulutusjärjestelmiin, jotka perustuvat arvoille. Ei voi olla tällaista arvoihin perustuvaa koulutusta, jos ei ole tällaista arvotaulukkoa. Papa Nikolau puhui myös markkinoiden ja koulutuksen välisestä yhteydestä ja sitähän minä täällä jo puhuin. Tämä tällainen kahden radan järjestelmä, dual track järjestelmä, tämä on se, minkä me valitsimme Kreikassa. Ja nyt me olemme neljättä vuotta tätä käyttämässä. Emmekä me nyt odottaneetkaan, että se välittömästi olisi suuri menestys, mutta me olemme kuitenkin selkeästi voineet nähdä, että teknisten korkeakoulujen kohdalla nuoret pääsevät suoraan yhteyksiin yritysten kanssa, ammattiyhdistysliikkeiden kanssa ja pääsee ja saavat harjoituspaikkoja. Ja että tällä tavalla tulevat työn antajat voivat investoida näihin nuoriin pitemmällä aikavälillä ja myös investoida pitempään työsuhteeseen. Tämä vanhan, vanhan kantaisempi työharjoittelu usein oli täysin irrallaan tämän nuoren työurasta – nyt tästä tulee tällainen pitkän aikavälin suhde ja toivon mukaan tämä on positiivista yhteiskuntimme nuorille. Sitten kysymys tästä online-verkkokoulutuksesta, verkkooppimisesta. Me elämme nyt ajanjaksoa, jossa voimme toimia internetin kautta. Meillä on myös avoin yliopisto. Tämä on tällaista etäoppimista. Ja meillä on mahdollisuus käyttää, hyödyntää näitä tällaisia nettikursseja. Mutta niissäkin täytyy luonnollisestikin huomioida ne ongelmat, joita on olemassa liittyen esimerkiksi tekijänoikeuksiin. Ja Kreikassa me työskentelemme digitaalisen koulun parissa. koska meillä on hyvin paljon tällaisia kaukaisia alueita ja sen vuoksi me tarvitsemme koulutusta myös tietokoneiden kautta ja tämä on hyväksi kaikille varmasti. Ja sitten miten tätä rahoitetaan, niin No, se oli ihan oikeutettu kysymys, koska meillä on rahaa vielä tälle vuodelle. Kiitos. Me eilen ja tänään käsittelimme nimenomaan näistä saarista, tai puhuimme saarista, kun me puhuimme koulutusvoimavaroista netin kautta, koska nimenomaan tällaisella avoimella koulutuksella me voimme vain voittaa, kun ajatellaan näitä kaukaisia ja hankalia alueita. Kiitokset teidän vastauksistanne ja kärsivällistä vastauksistanne. Haluaisin vain vielä kerran painottaa sitä, mitä tekin sanoitte. Hyvä kollega Angurakis, te sanoitte, että ministeri olisi sanonut, että nuoria ihmisiä koulutetaan vain yrityksiin. No, ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja. Kyllähän se nyt pitäisi olla selvää ihmisille ei, ei hallitus tai valtio näitä työpaikkoja luo, vaan yritykset näitä työpaikkoja luovat ja sen vuoksi me tarvitsemme hyvin koulutettuja yrittäjiä, jotka luovat työpaikkoja nuorille. Näin on jokaisessa valtiossa, eikä se liity pelkästään kapitalismiin, vaan se on ihan realiteetti. Joten me olemme tässä ihan hyvällä tiellä eteenpäin. Ja jos te mietitte sitä, mitä te sanoitte siitä, että ei ole kysymys vain siitä, että on korkeasti koulutettuja yliopistokoulutettuja ihmisiä, vaan että on koulutusta kaikilla niillä alueilla, joissa me tarvitsemme koulutettuja ihmisiä. Me tarvitsemme äh, puun työntekijöitä, me tarvitsemme äh, käsityöläisiä, me tarvitsemme kaikkia mahdollisia. Nämä ovat ammatteja, jotka ovat hyvin tärkeitä jokapäiväiselle elämälle ja meidän täytyy myös äh, tavallaan muuttaa yhteiskuntaa niin, että yhteiskunta arvostaa näitä ammatteja. Mutta ei tätä voida lailla säätää, vaan se täytyy hoitaa yhteiskunnassa itsestään. Ja mitä tulee komeniukseen, tämä uusi osa komeniusta ja vanha osa Erasmus Plussaa, niin siinä me olemme vahvistaneet mahdollisuutta kaikkien mahdollisten opiskelualojen jatkokoulutusta. Tätä me halusimme ja komissio tähän suostui ja me olemme hyvällä tiellä, koska me uskomme, että vain jos me pumppaamme tähän tarpeeksi rahaa, me saamme parempia tuloksia. Ei ainoastaan avoimessa koulutuksessa, vaan myös monilla muilla aloilla. Vielä kerran kiitokset. Ja mikäli komissio vielä voisi vastata näihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty, mutta ne juttelevat siellä ihan muista, jätetään se toiseen kertaan. No, joka tapauksessa jokainen... Ai ei, ajaa minä tätä. Jos te haluatte ihan nopeasti sanoa, koska nämä tekstit käännetään. Koska tekstit käännetään. Erasmus Plus-tekstit käännetään kaikille virallisille kielille. Ja herra Matulahan tästä kysyi, milloin on mahdollista ryhtyä tekemään töitä? Me olemme käynnistäneet jo, mutta no, vastatkaa te. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain selventää. Päätösteksti on käännetty kaikille kielille ja ensimmäiset E, ensimmäinen kilpailukierros, joka julkaistiin jo ennen joulua. Ensimmäinen ehdotuspyyntö on kilpailun auki. Kaikilla kielillä se on julkaistu. On tärkeä tekstiosuus, jota ei ole kyllä vielä kaikille kielille käytetty, nimittäin tämä ohjelma OPAS, se on erittäin yksityiskohtainen ohjeisto käyttäjille, miten ohjelmaksi toimivat. Sitä ei ole vielä se on noin 300 sivua. Sitä työstetään tällä hetkellä. Se tulee tulevina kuukausina käännettyksi. Mutta parasta, mitä voin sanoa vastata, on, että jos jollakin on jotakin ongelmia johtuen siitä, etteivät saa kreikan kielellä tätä ohjelmaopasta, heidän pitäisi ottaa yhteyttä kansalliseen virastoon Kreikassa, joka pystyy jo neuvomaan siitä, miten saa yksityiskohtaista tietoa ohjelmista. Mutta itse ohjelma ja tämä haku on jo alkanut myös kreikan kielellä. Ei tämä nyt ole kreikan ongelma. Minä olen saanut tietää, että, että tätä ei ollut kielet, käännetty millekään kielelle paitsi englanniksi. Joten kyllä me tiedämme, miten me saamme selville. Kyllä me nyt osaamme puhua kreikkaa ja englantia. Ei tämä nyt ole kreikan ongelma. Okei, okay. also, es ist noch ein, Sie haben es genickt, es ist noch ein... No niin, sitä ei ole muilla kielillä. Se on vain englanniksi. Ja se ei riitä. Se täytyy tehdä. Teidän täytyy käyttää aikaa hyväksi eikä sanoa, että tulevina kuukausina. Jos se voidaan tehdä neljässä viikossa, se tehdään. Meillä on paljon hyviä kääntäjiä tarpeeksi parlamentissa ja muualla ja teilläkin, että huolehtikaa nyt siitä, että myös tämä ohjekirja joka on se ohjenuora sille, joka sitä haluaa hyödyntää, että se käännetään eikä vain itse ohjelmaa. Tämä nyt vain ihan ystävällismielisenä vinkkinä komissiolle. Koittakaa hoitaa ää, äh, asiaa. Kilpailuthan tehdään aina kaikilla kielillä, maan omalla äidinkielellä, jos nyt oikein ymmärsin. Siis sen oli näin joo. Selvä. No niin, kiitokset ministeri. Menestystä teille kun pyritte toteuttamaan kaikki nämä toiveet, mitä me olemme teille esittäneet. Ja nyt sitten seuraava ministeri tänne. Και αν όποτε κρίνει το Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν θέματα για ερώτηση, εγώ είμαι στη διάθεση να έρθω. Niin, kiitos. Koska tahansa parlamentilla on kysymyksiä, olen toki käytettävissä. So, Uh, nyt meillä on sitten kulttuuri- ja urheiluministeri Pania Topolus. Ja hänelle on todella paljon kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu. Ja tämä on nyt ehkäpä oikea hetki puhua kulttuuriministerin kanssa. Meillä on näitä ikuisia kysymyksiä. Yksi on kulttuuri, pääkaupunki vuoden 2020 jälkeen ja herras Kurea varmasti puhuu tästä. Sitten on Verijan mietintö, joka oli jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen. Hyvä, että Kreikka on nyt juuri puheenjohtajamaana nyt on nämä kaksi asiaa, jotka te voitte puheenjohtajakauten aikana viedä päätökseen. En väitä, etteikö olisi paljon muita, mutta nämä kulttuuriongelmat ovat ne, jotka teidän pitäisi ratkaista. että kykenette siihen ja me ö, luotamme teihin ja siihen, että ymmärrätte tämän parlamentin toiveita. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairwoman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. On suuri kunnia ja ilo olla kanssanne tänään Brysselissä ja voida esitellä teille prioriteetit Kreikan puheenjohtajakaudella EU:ssa, mitä tulee kulttuuriin ja urheiluun. Haluaisin onnitella teitä, rouva puheenjohtaja, samoin koko valiokunnan jäseniä, koska toukokuussa pidetään Eurooppa-vaalit. Haluan onnitella teitä ponnisteluistanne ja saavutuksistanne teidän parlamenttikaudellanne. Mitä tulee Kreikan puheenjohtajakauden prioriteetteihin, esittelen ne äidinkielelläni kielelläni kreikaksi. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Kulttuuri on strateginen alue Kreikalle ja samalla se on strategisesti merkittävä koko EUlle. Sillä on ratkaiseva rooli nykypäivän Euroopan ja muun maailman suhteessa nyt onkin tullut aika keskustella yhteisestä strategiasta Euroopalle kulttuurin alueella. Siinä pitää ottaa huomioon kulttuuri, historia, kielet, perinteet. Tämä kaikki vaikuttaa eurooppalaisen kulttuuriin ja nämä on, tämä on yhteistä eurooppalaista kulttuuriamme kaikissa eri piirteissään. Tämä on yksi suuri komparatiivinen etu, joka Euroopalla on erityisesti aikana, jolloin on tällaista lamaa, sellaista epätasa-arvoisuutta. Kulttuuri voi vaikuttaa taloudelliseen tervehtymiseen ja elpymiseen ja voi parantaa sosiaalista kohesiota. Kulttuuri on myös osa ihmisten identiteettiä ja se voi vaikuttaa myös kestävään kehitykseen. Eurooppa 2020 strategia kohdalla Kreikka puheenjohtajavaltio tulee viemään eteenpäin keskustelua roolista, joka kuuluu luovalle taloudelle ja kulttuuriperinnöllemme tällä vuosisadalla. Kreikka tulee järjestämään kaksi konferenssia ja neuvoston päätelmät laaditaan otsakkeella kulttuurin ja luovan sektorin ja kulttuuriperinnön vaikutus kestävässä kehityksessä yleisemmin. Puheenjohtajavaltio tulee keskittymään taloudelliseen, sosiaaliseen ulottuvuuteen kulttuuriperinnössämme. Keskitytään alueisiin, kuten innovatiiviset rahoituskeinot, sosiaaliset ja taloudelliset kumppanuudet, miten laajennetaan yleisöä ja osallistumista ja saadaan aika parempaa sosiaalista koheesiota. Meidän pitää myös edistää yhteistä Euroopasta lähestymistapaa suhteissamme kulttuuriperintöömme. Näitä prioriteetteja vastaan laadimme konferenssia, jonka nimi on Perintö ensin Heritage First. Tämä pidetään 6-8. Mar- maaliskuuta uudessa Akropolis-museossa Atenassa. Puheenjohtajavaltio tulee <clears throat> käsittelemään myös kulttuuria, luovaa sektoria, niiden lisääntyvää merkitystä. Tässä käsitellään myös informaatiota, olemassa olevia välineitä, asiantuntevuutta, rahoituksen saamisen helpottamista. Pyritään kehittämään innovaatiota ja luovuutta, joka johtaa yrittäjyyteen ja tehokkaisiin strategioihin ja talousen sosiaalisen hyvinvointiin kongressi järjestetään otsakkeella, miten rahoitetaan luovuutta. Tämä pidetään helmikuun alussa uudessa musiikkimuseossa Atenassa. Puheenjohtajavaltio haluaa aloittaa vuoropuhelun kulttuurin roolista ulkosuhteissa EU:ssa ja päätöksenteko, men, päätöksenteossa 17. kesäkuuta Atenassa järjestämme virallisen kokouksen, jossa mukana on ul- ylempiä ulkoasiaministeriöiden edustajia. Mukana on EU-jäsenvaltioita ja tämä pidetään Ateenassa kristillisyyden ja Byzantin museossa. Me tulemme käsittelemään kulttuurin välistä vuoropuhelua, kulttuurivaihtoa, pyrimme vahvistamaan yhteistyötä EUn ja Kiinan välillä myös työohjelma 2011-2014 kulttuurin kohdalla. Sen kohdalla Kreikka haluaa tukea vuoropuhelua ja haluaa kehittää tuloksiaan ja korostamme myös uusien prioriteettien merkitystä. Puheenjohtajavaltio alkaa neuvottelut parlamentin, Euroopan parlamentin kanssa siitä, miten muutetaan 93 kautta 7 direktiiviä. Se koskee laittomasti pois vietyjä kulttuuriesineitä jäsenvaltioista. Sopimukseen pyritään Euroopan parlamentin kanssa EUn toiminnasta koskien 2022 2033 kulttuuripääkaupunkeja. Tämä vaikuttaa, tämän mainitsi myös puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan, jotta voimme varmistaa sen, että saamme päätöksen kulttuuripääkaupungeista. Puheenjohtajavaltio Kreikka tulee tarkastelemaan sitä, miten nimetään tämä jury tai paneeli, joka päättää kaupungeista. Tämä on erittäin suosittu ohjelma. Ensimmäinen kulttuuripääkaupunki oli Atena ja nyt ajatuksena on, että Kreikan kulttuuriministeri siltä, siltä Rova Merkuri, joka teki aikanaan työtä Ranskan kulttuuriministerin Jacques Langin kanssa. Tämä on erittäin suosittu ohjelma ja se on olennainen tai se osoittaa, kuinka kulttuuri voi myötävaikuttaa pitkäaikaiseen hyvinvointiin sosiaalista talous. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja valtio tulee edistämään sitä, miten sovelletaan pöytäkirjaa kulttuurista yhteistyöstä EUn ja Korean tasavallan välillä. Me tiedämme, että paljonkin on tästä keskusteltu viime, tai että viime aikoina on keskusteltu paljon elokuvasta ja kysymys-vastausvaiheessa tulemmekin keskustelemaan tästä elokuvasta, mutta mitä siis teollisuuteen tulee? Me tulemme korostamaan sitä, mitä täytyy voida eh, digitalisoida elokuvateattereita ja elokuvaperintöä. Pitää ottaa huomioon uusi audiovisuaalinen tilanne. Puheenjohtajavaltio tulee ehdottamaan sitä, että Euroopan elokuvateollisuus pitää saada digitaaliaikaan, niin tästä on tehty jo suosituskin, ja tästä kaikessa tullaan keskustelemaan tämän vuoden alussa. Tässä on kulttuuri edustaa tapaa, jolla muun maailman näemme, jos haluamme, että maailma on nyt ja jatkossa avoimempi, vapaampi, luovampi, maailma, jossa on vähemmän väkivaltaa, enemmän oikeutta, suvaitsevaisuutta, niin silloin meidän pitää korostaa enemmän kulttuurin merkitystä myös täällä Euroopassa. Kulttuuriväliset suhteet kansojen välillä voivat olla tapa ratkaista uskonnollisia konflikteja, muun muassa, jotta voidaan vahvistaa rauhanomaista rinnakkaiseloa kansojen välillä. Tässä joitakin pääajatuksia, jotka tukevat pääkohtia Kreikan puheenjohtajakauden ohjelmassa kulttuurin kohdalla. Haluaisin puhua vähän samalla tavalla urheilun kohdalla. Urheilu on moniulotteinen maailmansa. Se tuottaa iloa, innostusta, voittoja, mutta myös pettymyksiä, tappioita, jopa nöyryytystä. Joskus on vaarallista, saattaa olla vaarallista jopa kuoleman tuottavaa, joten ongelmiakin tähän liittyy. Ne ovat rajatylyttäviä ongelmia. Ja jos tässä tarvitaan yhteisiä ponnisteluita, yhteistä toimintatapaa ongelmien ratkaisuksi. Monia ajatuksia on olemassa ja rohkeutta löytyy ja Eurooppa on jo lähtenyt liikkeelle yhdessä. Ensimmäistä kertaa EU on yrittänyt käsitellä urheilua prioriteettien kautta. Tämä kuuluu osana kolmivuotisen ohjelmaan. Tästä todet, puhutaan jo Lissabonin sopimuksen ensimmäinen ohjelma on varsin onnistunut. Puheenjohtajavaltio Kreikka on nyt vastuussa siitä, että valmistelee ja hyväksyy uuden työohjelman urheilusta vuodelta 2014 vuoteen 2017. Siinä tarvitaan jatkuvuutta ja innovaatiota. Haluaisin korostaa, että pyrkimyksenämme on tehdä läheistä yhteistyötä kollegojeni kanssa Euroopan parlamentissa koko Kreikan puheenjohtajakauden aikana. Minä olen ollut 14 vuotta parlamentin jäsenenä itse ja kunnioitan suuresti kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, mitä tahansa puoluetta he edustavatkin, riippumatta heidän ideologiastaan tai politiikastaan. Sanon tämän siksi, että kukaan ei ole täällä vahingossa. Teillä kaikilla on mandaatti, teidät on kaikki tänne valittu äänestämällä. Ja mitä tulee tähän toiseen urheilun työohjelmaan, niin tämä on yksi päävelvoitteista Kreikan kaudella. Vuoteen eh, toukokuussa meillä pitäisi olla aikaan sopimus. Prioriteettina on urheilu ja yhteiskunta, taloudellinen ulottuvuus urheilussa, integriteetti ja hyvä hallintotapa urheilussa – Tähän liittyy myös urheilutulosten manipulointi ja dopingin vastainen toiminta. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen alue, suhteet urheilun ja laajemman yhteiskunnan välillä. Tähän liittyy myös kysymys tasa-arvosta sukupuolten välillä urheilussa. Urheilu on erittäin hyödyllinen keino integroida sosiaalisia yhteiskunnallisia tai yhteiskunnallisia ryhmiä, jotka ovat esimerkiksi aliedustettuja. Kreikka tulee keskittymään kaudellaan sukupuoleen perustavaan väkivaltaan, alaikäisten suojelun tulee järjestämään myös aiheesta seminaari 20. maaliskuuta. Tämä on erittäin arkaluontoinenkin kysymys, joka vaatii lainsäädäntöpuitteensa ja tehokasta valvontaa. Puheenjohtajavaltio Kreikka aikoo myös myötä vaikuttaa kansainvälisen konferenssiin naiset ja urheilu, joka pidetään Suomessa 12. 12. kesäkuuta eteenpäin Kreikka osallistuu tähän tilaisuuteen ja haluaa käytännössä, käytännössä osallistua sen tuloksiin. Puheenjohtajavaltio aikoo kiinnittää suurta huomiota urheiluun välineenä luoda työpaikkoja. Urheilu ja siihen liittyvä infrastruktuuri voi olla varsin hyödyllinen väline, kun pyritään varmistamaan tällaista kehitystä sillä ehdolla, että koordinoimme paremmin toimintaamme ja käytämme hyvin infrastruktuuria, varustetasoa hyvin ja suunnittelemme yleishyödyllisiä tapahtumia Tältä kannalta katsottuna meidän täytyy tarkastella sitä, miten voimme koordinoida suurten urheilujärjestöjen toimintaa ja tämän takia johtuen Euroopan talouskriisistä monetkin kansainväliset urheilujärjestöt ovat jättämässä Euroopan ja siirtyvät nouseviin talouksiin, eivätkä jääkään Euroopan mantereelle. Kreikka puheenjohtajavaltiona aikoo järjestää mielenkiintoisen poliittisen keskustelun toukokuun neuvoston aikana taloudellisesta, sosiaalista ja ympäristökestävyydestä suurten urheilutapahtumien yhteydessä. Sitten järjestetään toinen konferenssi entisessä olympiassa kesäkuussa me haluaisimme perustaa verkoston, jossa on mukana eri eurooppalaisia tahoja ja me olemme sitä mieltä, että ei ole mitään parempaa paikkaa keskustella tästä ajatuksesta kuin Kreikan olympiassa. Minä toivon, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, että teidän aikataulunne sallii teidän osallistuvan tähän tilaisuuteen tässä hienossa paikassa ensi kesäkuussa. Minä en halua lopettaa ilman, että viittaan kahteen erittäin tärkeään kysymykseen. Hyvä hallintotapa rehellisyysurheilussa, korruption vastainen taistelu ja sopupelit. Samoin kiellettyjen aineiden vastainen toiminta urheilussa. Kreikalle on erittäin tärkeää toimia korruptiota vastaan urheilussa. Nämä ilmiöt liittyvät erityisesti jalkapallon sopupeleihin ja aivan erityisesti haluaisimme korostaa tai sille huumeiden käytön, lääkkeiden käytön, urheilussa tätä tästä kaikesta on puhuttu varsin paljon julkisuudessa viime aikoina. Yleinen mielipide usein on suuresti järkyttynyt siitä, että on niin moninaisia keinoja käyttää lääkkeitä ja pyrkiä välttämään paljastuminen. Näin toimitaan urheilun henkeä vastaan. Kreikka seuraa varsin tarkasti tai varsin kielteistä ilmiötä. Meidän kaikkien tehtävä on toimia näin ajatellen tulevia Sotsin talviolympialaisia. Viime marraskuussa Johannesburgissa pidettiin neljäs kansainvälinen urheilukonferenssi, jossa hyväksyttiin säännöt kielletyistä aineista ja hyväksyttiin yhteiset toimintatavat Puheenjohtajavaltio Kreikka on päättänyt koordinoida kaikkia toimiamme oikean suuntaisesti läheisessä yhteistyössä Vaadan kanssa ja Euroopan neuvoston kanssa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tällä hetkellä keskustellaan e- Euroopan neuvostossa uudesta kansainvälisestä sopimuksesta, joka käsittelee dopingin vastaista toimintaa. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, että 21. maaliskuuta Atenassa järjestetään epävirallinen urheilujohtajien kokous. Puhutaan harjoittelusta ja terveydestä. Siellä tullaan myös keskustelemaan huumeiden ja lääkkeiden käytön vitsauksesta urheilussa – Tätä on tullut esille eri muodoissa ja se on ongelma, joka koskee kaikkia urheilulajeja. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin kiitoksia, että kuuntelitte minua. Olen teidän käytössänne ja mielelläni kuuntelen teidän ajatuksianne asiasta ja vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiinne. Haluaisin vielä tarttua tähän tilaisuuteen ja kutsua teidät ensi torstaina kello 18.30 illalla Bozar museon Brysselissä. Siellä on hieno näyttely, jonka olemme järjestäneet Kreikan kauden aluksi. Ot- näyttelyn nimi on Nautilus purjehtuu, kre, purjehtii Kreikassa tai navigoi Kreikassa. Tässä on kysymys merestä. Merihän ympäröi koko Eurooppaa. Se on aivan EU, Euroopan perusrakennetta tavallaan. Meri ja merenkulku on muuttanut kokemuksiamme eri maissa eri historian aikakausina. Esillä on esineistö, joka ovat peräisin tärkeistä kreikkalaisista museoista, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin jättäneet ma- Kreikan maaperää aiemmin. Ja näytämme myös nyky taidetta Kreikasta. Ja varmasti on aivan siis historiallinen perintö ja nykyajan luovuus elävät siis rinnakkain, joka on asiassa selvä asiakin tietysti. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Teidän avustajanne olivat tuolla ihan epätoivoisena. Täällä on nähtävästi teillä on jonkinnäköinen toinenkin no, tapahtuma. Ja täällä esimerkiksi täällä parlamentissa on tänään vielä muistaakseni tällaisen näyttelyn avajaiset. No niin, tässä saimme tällaisen. Ai huomenna. No mitä? Ei. Bosar on bosar. Mutta parlamentissa, parlamentissa huo, yli huomenna. Eli mahtava näyttely. Markus Korea, olkaa hyvä. Grazie, benvenuto, signor... Paljon kiitoksia. Tervetuloa tänne tänä iltapäivänä. Arvoisa ministeri, haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä – tästä alustuksesta, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Kuuntelin sitä tarkkaan. Aina on mielenkiintoista kuulla, kun kreikkalaiset puhuvat kulttuurista, eikä tämä ollut ainakaan mikään poikkeus. Kun puhuitte siitä, että kulttuuri on strateginen ala Kreikalle, mutta myös Euroopalle kaiken kaikkiaan. Se on todella ratkaisevan tärkeää myös, kun ajattelemme suhteitamme muuhun maailmaan. Siksi todella toivon, että tämän puheenjohtajakauden aikana pystytään huolehtimaan siitä kulttuuriperinnöstä, jota meillä Euroopassa on sekä Kreikassa että Euroopassa. Ja voimme rakentaa sen varaan, jota on saatu aikaiseksi, koska mielestäni ratkaisevan tärkeää on se, että meidän kulttuurimme on tunnettua Euroopan unionin ulkopuolella koko maailmassa. Italia on toinen maa, jolla on aivan mahtava kulttuuriperintö. Tätä työtä voimme tehdä yhdessä teidän kanssanne tällä saralla. Ohimennin sanoen, ministeri, mutta sitten käytännön kysymyksistä puhuitte joistain ohjelmista, joita annatte, täyt, aiotte täytäntöön panna. eurooppalainen kulttuuriohjelma ensimmäisenä – Tämä aihe tuli teille muilta puheenjohtajakausilta ja olemme työstäneet sitä jonkin aikaa. Minä olen ollut muutaman kuukauden esittelijänä ja minusta tuntuu, että tässä on nyt vähän vaikeuksia luvassa. Parhaamme olemme tehneet, mutta ensimmäinen käsittely vasta on käyty täällä parlamentissa ja ensimmäinen äänestys järjestettiin Strasbourgissa. Sopimukseen ei neuvoston kanssa ole vielä päästy. Ei siksi, että olisi jotain perustavaa laatua olevia näkemyseroja tai siksi, että suhtaudutaan kulttuuriin jotenkin eri tavoin. Myös tuntuu, että parlamenttiin nähden komission neuvosto ajattelevat vähän toisin ihmisarvoa. Tässä on nyt kompastuskivenä se, kuka pääsee nimeämään kulttuuripääkaupungin Euroopassa. Jos kertoisimme kansalaisille, että tässä on syy sille, ettei päästä eteenpäin tässä kysymyksessä, niin kansalaiset pitäisivät meitä varsin hulluina. Ja näin ehkä onkin. No jos jonkun yhden toimielimen pitäisi päättää kulttuuripääkaupungeista, niin silloin jätettäisiin ehkä huomiota se, että komissiossa on eri asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tulisi sopia näistä nimityksistä. Meidän odotuksemme olisi siis ollut, että päästäisiin sopuun Kreikan puheenjohtajakaudella, mutta nyt ensi asiakirjasta, jonka Kreikan puheenjohtajavaltiolta saatiin, näyttäisi siltä, ettei Kreikka suhtaudu avoimemmin tähän kysymykseen kuin aikaisemmat puheenjohtajavaltiot. Alkuperäinen sopimus hylättiin muutama kuukausi sitten. En halua ennakoida kolmikantaa, mutta me olemme työstäneet eri vaihtoehtoja, jotka tuntuvat ihan järkeviltä, jos otetaan huomioon parlamentin kanta komission neuvosta ihan johdonmukaisella tapaa meidän mielestämme. Selkeä johdonmukainen strategia saatiin näin aikaiseksi, jossa myös otetaan huomioon asiantuntijat, annetaan mahdollisuus kansalaisten tulla edustetuksi ja nopea päätös voitaisiin tehdä. Tämä kaikki oli mielestämme ihan järkevää ehdotusta. Te sanoitte, että kulttuuri vetoaa tunteisiin, sydämeen, eikä saisi asettaa nyt byrokraattisia esteitä kulttuurille, joka on näin tärkeää. Kollega Boris. Kollega Boris. Ja również chciałbym pogratulować e, tego wystąpienia. Kiitos. Minäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä näistä tavoitteista, jotka meillä ovat yhtäläiset. Olen kuitenkin positiivisesti yllättynyt koska Kreikkahan on tällainen kulttuurin ja urheilun yhteenliittymä oikeastaan, jos katsotaan taaksepäin kreikkalaista filosofiaa, mutta myös olympialaisia, niin tämä on erinomainen esimerkki, koska esimerkiksi Belgiassa ollaan hyvin käytännöllisiä. Siellä on liitetty yhteen urheilu ja valtiovarainministeriö, ehkä hieman erilainen tällainen yhdistelmä. No, mutta joka tapauksessa. Kulttuurilla ja urheilulla on tavallaan ehkäpä samat juuret, koska eihän urheilu ole pelkkää kilpailua, vaan se on jotain ihan muuta. Mitä tulee sitten tulee, mitä tulee kulttuuripääkaupunkeihin, meidän esittelijämme yritti tässä sanoa, että koko tämä kulttuuripääkaupunkikonsepti toimii hyvin ja mietinnön tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuudessa pidetään kiinni tästä niin, että tämä jatkuu. On siis hyvin tärkeää varmistaa, että tämä uusi asetus se mahdollistaa meille tämän. On niin paljon kaupunkeja, jotka kiitos kulttuuripääkaupunkitittelinsä ovat voineet jatkaa menestystarinaansa. Lillen kaupunki Ranskassa on yksi esimerkki tässä, tästä, kuinka yritykset ja muut kumppanuudet tekivät yhteistyötä ja sitä kautta sitten saivat aikaan varsinaisen menestysvuoden, jota on ylläpidetty. Sitten toinen tärkeä asia, eurooppalaiset elokuvat. Muistaakseni pari vuotta sitten, kaksi vuotta sitten Euroopan parlamentti hyväksyi minun mietintöni, jossa käsiteltiin eurooppalaisen elokuvan tulevaisuutta digitaaliaikana. Digitalisoiminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myös varmistaa se, että me annamme uuden ohjelman Luova Eurooppa ja että sillä on kunnollinen budjetta budjetti ja että siinä elokuvia myös painotetaan. Ei ole kysymys vain siitä, mitä tapahtuu nyt, vaan siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja miten jäsenvaltiot esimerkiksi voivat tehdä yhteistyötä. Muistanette, että tämä uusi elokuvakilpailu äh, käynnistetään jo tänä vuonna ja tehän, herra ministeri, voisitte tässä olla tavallaan elokuvan puhemies. Ja ehkäpä te sitä kautta saisitte tukea Äh, tälle luovalle Euroopalle. Sitten hieman urheilusta. Se on myös tärkeää, mutta Erasmus äh, Plus omassa paketissaan myös puhuu urheilusta. Ja meidän tulee tässä jakaa parhaita käytänteitä, mutta jotta voimme sen tehdä, niin meidän täytyy tavallaan tuoda esiin paremmin tätä Erasmus Plus urheilun aliohjelmaa. Ja mitä tulee järjestettyihin otteluihin, ottelutuloksiin, se on asia, jota vastaan on tehtävä työtä. Oikeusasioiden valiokuntahan on myös tämän tehnyt, jotta me voisimme myös paremmin määritellä, mikä rikos se on ja minkälaisia rangaistuksia tässä pitäisi tehdä silloin, kun sovitaan tuloksista, koska sehän vesittää koko urheilun ajatuksen. Ja ihmisethän ovat luottaneet urheiluun, mutta nyt tämä luottamus on järkkynyt juuri tällaisten käytäntöjen takia. Ja nyt vielä lopuksi toivottaisin teille hyvää onnea. Me kaikki ymmärrämme, että kulttuuri on hyvin tärkeää, joten meidän pitäisi puhua kulttuurista jopa enemmän nyt kriisin aikoina. Madame Trippel. Ja sitten Helga Trippel. And thank you to... Kiitos. Kiitos teille ministeri tästä alustuksesta. Minulla olisi kysymys, joka liittyy kulttuuriin EUn ulkosuhteissa. Viime vuosina on lähdetty keskustelemaan tästä aiheesta ja tällä hetkellä minun on myönnettävä, että asiantila ei ole minulle kovinkaan selvä. Eli enemmän Eurooppaa aloitteen tila ja ulkosuhdehallinnon työ tässä. Tiedättekö, mitä nyt on meneillään? Onko jotain jatkoa suunnitella, jotta tietäisimme vähän – enemmän, mitä tämän kulttuuridiplomatian alalla on tapahtumassa. Kiitos. Marie-Therese. Kiitos. Sitten Marie-Therese mahdollisimman lyhykäisesti. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä ministeri. Nämä aiheet, joista puhutte, puhutte puhuttavat meitä aivan erityisesti. Nämähän on todella tärkeitä täällä koko tämän kauden ajan. Ottaisin esille seuraavia asioita, jotka liittyvät kulttuuri- ja luova sektorin tulevaisuus ja miten ne vaikuttavat talouteemme on erittäin tärkeää. 4,5 prosenttia BKTstä koostuu tästä 8 miljoonaa työpaikkaa suurin piirtein riippuu kulttuurista ja kulttuurista poikkeuksesta on täällä Euroopassa. Siitä pitää pitää ehdottomasti pitää kiinni, niin kuin äsken jo sanoin koulutusministerillenne. Olemme uuden budjettikauden alussa, ohjelmakauden alussa, ja teidän pitää seurata, miten ohjelmat toteutuvat nopeasti, tehokkaasti. Luova Eurooppa voi saada, antaa rahoitusta, tukea, helpottaa luovaa sektoria, kulttuurisektoria, ja mielestäni on tärkeää myöntää tämä asia ja edistää sitä mainostaa kaikille kulttuurialan toimijoille aivan erityisesti, koska tämä sektori luo työpaikkoja ja huolimatta kriisistä etenee ja nämä työpaikat koskevat erityisesti nuoria, joiden kohdalla työttömyys on varsin suurta johtuen siitä, että näitä työpaikkoja ei voida paikallistaa helposti. Tämä voidaan ottaa huomioon myös aluesuunnittelun kannalta. Ja rakennerahastot, ne edustavat huomattavaa rahoitusosuutta kulttuurihankkeille. Kulttuurihankkeet voivat hakea rahoitusta tätä kautta. Tämä rahoitus on pitää olla täydentävää kulttuurirahoituksen ja rakennerahoituksen rinnalla erityisesti matkailualalla. Ja tämä liittyy tietenkin myös kulttuuriperintöön Tätä kautta voidaan tukea matkailua ja me tarvitsemme matkasta tulevia rahavirtoja. Te mainitsitte urheilun, sanoitte äsken, että ensimmäinen kulttuuripääkaupunki oli Atena, mutta tehän olette varsin, teillä on suuri symboliarvo ajatella vaikka vain olympialaisia urheilullisesti ongelmia, mutta siihen liittyy myös erittäin tärkeitä arvoja meidän pitää kiinnittää huomioita näihin, huomioita näihin riskeihin, joita on olemassa. Urheiluhan on sosiaalisen kohesion hyvä väline ja tämä asia, aspekti kiinnostaa meitä kovasti. Te olitte esille monia asioita. Tietysti myös naisten asema urheilussa on merkittävä. Ja jälleen kerran talouden arvo, joka liittyy urheiluun, tämä usein unohtuu pitää voida edistää näitä kahta aspektia urheilun yhteydessä myös. Kiitos. Paljadeli, please. Uh, Kiitos ja sitten edustaja Paljadeli mahdollisimman lyhykäisesti. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Arvon ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olemme kiitollisia teille siitä, että olette hyvin äh, kattavalla tavalla ottaneet tämän koko ongelman esiin ja haluaisin viitata siihen, että todennäköisesti te osallistutte tai tuette Euroopan parlamentin päätöstä, joka hyväksyttiin maaliskuussa, huhtikuussa. Ja toivoisin, että menettelytavat, että niitä muutettaisiin hieman liittyen vuoden 2007 direktiivin tarkistamiseen liittyen kulttuuriesineiden palauttamiseen. Ja kun on kysymys luovan, e, luovasta Euroopasta ja tästä ohjelmasta, joka oli siis voimassa 2007-2014 tässä ohjelmassa, puhutaan myös rahoituksesta, mutta ehkäpä kuitenkin enemmän uudemman ajan kulttuurista. Ja Ehdottaisinkin, että tekisitte aloitteen puheenjohtajamaana siitä, että voitaisiin saada aikaan päätös siitä, että tulisi eurooppalainen päätös siitä, että meillä olisi jonkinlainen tutkimus ja yhteinen hallinnointi Euroopan kulttuurisesta perinnöstä. Ja että tämä olisi oma temaattinen alueensa. Ja olen iloinen, että te järjestätte kaksi konferenssia, jotka liittyvät nimenomaan kulttuuriseen perintöön ja toivon, että me saamme kutsun näihin, mutta että Euroopan tutkimuskeskus sitten myös arvioisi nämä lopputulokset. No niin, eihän vienyt liikaa aikaa ne. Kiitos. Kiitos, herra Angurakis. Sama juttu teille, ei liian pitkään. Eh, Kiitoksia. Kaksi kommenttia. Mutta tärkeistä kysymyksistä on kyse. Ensinnäkin minun mielestäni kulttuuri voi vaikuttaa ihmisen persoonan kehityksen ja parempiin, parempiin sosiaalisiin suhteisiin, jos kulttuuri vapautetaan kulttuurin kaupallisesta puolesta, koska jotkut tuotteet, lähestymistavat, välineet, niitä edistetään ja niille käytetään vain, jos niistä oltakin hyötyä ja se kannattaa, joten tässä meidän pitää olla varovaisia. Muutoin saattaa syntyä ongelmia. Sitten toinen kommentti kriisi ja hankala tilanne, jossa nyt olemme, on johtanut tiettyihin ristiriitaisuuksiin. Jotkut tahot haluavat asettaa eurooppalaiset toisiaan vastaan. Siksi on tärkeää tarkastella, mm, mistä kulttuurituotteista, mistä kulttuureista, mistä sivilisaatiosta voi olla hyötyä tilanteesta, joka vain muuttuu huonommaksi. Sitten kolmanneksi direktiivi oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista, siis on kyse te- te- tekijänoikeuksista muun muassa. En tiedä, onko teillä tästä asiasta mitään esityslistalla, no mitä tulee tekijänoikeuksia, mutta näihin kyllä liittyy vakaviakin ongelmia, koska näyttää siltä, että ylikansalliset monikansalliset yritykset omistavat näitä oikeuksia yhä enemmässä määrin. Internetiä tästä voidaan myös syyttää. Tämä myös rajoittaa kulttuurin vapaata käyttömahdollisuutta. Ja tässäkin on, kapitalismilla on omat syynsä. Eine sehr großen Anliegen ist, digitalisointi, elokuvien digitalisoinnin edelleen eteenpäin vieminen on tärkeää. Millä tavalla te aiotte sen tehdä? Missään budjetissa ei ole minkään näköistä rahaa. Ei edes äh, Creative Europeissa, jonka me yritimme saada rahaa tätä varten. Uskotteko te, että rakennerahastojen kautta voitaisiin saada jotakin aikaiseksi? Ja sitten äh, Mark Koska Skurean sanoja tukien, kun hän sanoi, että kulttuuri liittyy sieluun. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Mutta mikä ei kuulu kulttuuriin eikä sieluun on neuvoston lähestyminen kulttuuripääkaupungista. Tässä on lapsellisesta kinasta kysymys ja tässä pitäisi löytää järkevä tie. Meillä on tuomaristo, joka koostuu asiantuntijoista ja neuvostossa me jopa annoimme periksi neuvostolle niin, että sinne tulee kaksi kansallista asiantuntijaa ja niiden tulisi päättää, kuka tekee ja mitä tekee. Ja sitten lopuksi ei tarvitse sitten saada neuvoston suostumusta ja parlamentin suostumusta, koska me olemme nimittäneet nämä asiantuntijat. Me emme ole asiantuntijoita, eikä neuvosto ole mikään asiantuntija. Joten siltä osin olisin todella kiitollinen, mikäli ne, jotka huomenna trilogissa neuvottelevat huomenna kanssamme, jos he antaisitte heille pienen vinkin sinne, että tässä on kulttuurista eikä älyttömästä ää, äh, tällaisesta oman pesän suojaamisesta. Annetaan asiantuntijoiden päättää ja sitten kaikki ovat tyytyväisiä ja sitten maa saa itse äh, päättää, ketä se ehdottaa. Joten hyvä ministeri, huomenna te ette ikävä kyllä ehkä ole paikalla, mutta toivon kuitenkin, että tämä viesti menisi eteenpäin teidän neuvottelijoilleni, koska minä olen arvioinut sen niin, että te oikeastaan ehkä ajattelette niin, niin kuin teidän pitäisi ajatella. Ja ehkä me huomenna sitten kuitenkin pääsemme onnelliseen päätökseen. No niin, kiitokset ja nyt teillä on mahdollisuus vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Du warst nicht drauf. Also, dann haben wir doch noch eine. Frau Kammer-Eva. Ai, on täällä vielä yksi. Hat keiner drauf geschrieben. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich... Niin, sydämestä kiitokset. Voin puhua ihan lyhyesti. Jos et olisi sanonut kulttuurikaupungeista, tuota olisin sen vielä kerran sanonut. Toivon, että tämä lapsellinen kinastelu saadaan nyt päätöksen kyseelle sisällöstä ja ulospäin. Ei voida kenellekään nyt selittää, mistä tässä kiistelemme, mutta vielä yksi asia. Tiedätte, että parlamentti on suurella enemmistöllä intensiivisesti toiminut sen puolesta, että kulttuuri- ja mediakysymys otetaan neuvotteluista vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Onneksi neuvosto pitkien neuvotteluiden jälkeen myös puolsi tätä kantaa. Tiedämme kuitenkin, että Yhdysvaltain puolelta on yrityksiä saada nämä molemmat aiheet neuvotteluihin mukaan uudestaan. Siksi kysyisinkin, Tukeeko Kreikka puheenjohtajavaltiona meidän kantaamme, parlamentin kantaa? Toimitteko te yhdessä meidän kanssamme sen puolesta, että tämä tilanne jää entiselleen? Kulttuuri ja media eivät saa tulla tämän sopimuksen osaksi. Kyse ei ole tavallisista mistä tahansa kulutustuotteista. Kulttuuri on erityisala, joka ei kuulu tähän vapaakauppasopimukseen. Ja olisimme hyvin kiitollisia, jos Kreikka puheenjohtajavaltiona voisi tukea hyvin voimakkaasti tätä kantaa. Herr Minister, please. Thank you, Madam Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää teitä henkilökohtaisesti teitä puheenjohtaja siitä, että osallistuit. Sitten tähän kysymyskierrokseen. Teitte itse tärkeän kysymyksen, mutta haluan tietysti kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat keskusteluun. Minä kuuntelin todella huolella, mitä sanoitte, joten lyhyesti yritän käydä näitä kysymyksiä läpi, vaikkakaan aikaa ei niin paljon ole. Ensinnä haluan kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä kiitoksen sanoista, joita he sanoivat Kreikasta ja Kreikan kulttuurista kautta vuosisatojen. Me on tietysti näinä vaikeina taloudellinen aikoina, jossa tulemme tämän kriisin kyllä voittamaan kumppaneidemme tuella ja solidaarisuudella, niin olemme tunteneet itsemme vieläkin syvemmin kreikkalaisiksi ja vieläkin syvemmin eurooppalaisiksi. Samalla koemme itsemme maailman kansalaisena. Haluan siis kiittää kaikkia parlamentin jäseniä ystävällisistä sanoista Kreikalle ja Kreikan kulttuurille. Ja kiitän myös siitä, mitä sanoitte Kreikan panoksesta Euroopan rakentamisessa. Tällaista tekee, hieno, äh, kuuria tekee hienoa työtä EPPn koordinaattorin. Hän on vastuussa kulttuuripääkaupunkimietinnöstä. Tämä on tietysti vaikea asia kaikille kolmelle toimielimelle. Puhun aivan suoraan, koska kuuntelin mitä Rova Pax sanoi. Hänellä on valtavasti kokemusta Euroopan kysymyksistä Uskon, että huomenna alkava trilogi tulee onnistumaan ja puheenjohtajavaltio Kreikka on valmistautunut siihen, että asioita pusketaan läpi, niitä tuloksia myös saadaan, niin että voimme ratkaista tämän kysymyksen kaikkien, kaikkia tyydyttävällä tavalla. Meille tämä on jonkinlainen kunniakin, koska tämä erittäin suosittu ohjelma kulttuuripääkaupungit osoittaa, miten kulttuuri voidaan liittää talouden kysymyksiin. Sehän alkoi Ateenasta vuonna 1985, silloin kun Atena oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Sen rakenteet ja pohja löytyy Kreikan ehdotuksesta, jonka aikanaan Rova meidän Merkuri esitti. Mukana oli myös tämä Ranskan kulttuurimestari Jacques Lang, jonka jo tässä mainitsinkin, joten olen varma, että tähänkin asiaan löytyy ratkaisu. Enemmistöneuvostossa haluaa viimeisen sanan, ehkä he saavatkin sen. Me emme voi ottaa tätä oikeutta neuvostolta pois, tehdä tämä loppupäätös, mutta kaikkein tärkeintä on loppupäätelmä, joka syntyy neuvostossa tässä tarvitaan asiantuntijapaneja, heidän pitää käsitellä tätä kysymystä ja sitä, voiko asia ehdotus edetä vai pitäisikö joku toinen, toinen ratkaisumalli valita. On joukko tärkeitä kysymyksiä, monia parametreja, jotka pitää ottaa huomioon tapaus tapaukselta. Me olemme optimistisia asian suhteen ja mielellämme autamme ratkaisun löytämisessä. Olen samaa mieltä siitä, että loppujen lopuksi on tärkeää, että kuullaan kansalaisia ja myös näitä kaupunkeja. Ja heidän äänensä pitää kuulua myös päätöksentekotasolla Euroopan unionin toimielimissä. Herra Boris, haluaisin kiittää teitä viittauksista, joita teitte Kreikan teo, ö, elokuvaan? Tärkeä kysymys. Tämä otetaan mukaan pöytäkirjaan ja voitte löytää tämä sieltä. Siis elokuva on tärkeä asia ja meidän täytyy laajemmin keskustella asiasta kuin tähän mennessä on ollut tilanne. Meidän pitää saada uutta henkeä ja vauhtia Euroopan elokuvateollisuuteen. Euroopassa ja kansallisessa elokuvassa on tärkeää, että filmejä myös näytetään ihmisille ja on tärkeää, että voidaan kuulla Euroopan kielisiä tai Euroopan elikielisiä elokuvia. Tarvitaan myös hyvä kilpailuasema suhteessa USAhan elokuvasektorilla. Tärkeä kysymys, tärkeää keskustelua, mutta mielestäni tällaista keskustelua kyllä kipeästi kaivataan. Puheenjohtaja ei nyt kuuntele minua, joten viittaan siihen, mitä hän aikaisemmin sanoi Erasmus Plusasta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että on todella tärkeää, että Euroopan parlamentin elokuvapalkinto, Lux-palkinto myönnettiin Van Königan elokuvalle Broken Circle, tai hän, eh, hän taisi ollakin belgialainen ohjaaja. se on valittu myös Oscar-kilpailuun parhaana ulkomaalaisena elokuvana. Se on tärkeä kysymys, mutta sen ei pidä jäädä yksittäiseksi tapaukseksi. Meidän täytyy laajentaa keskustelua eurooppalaisesta elokuvasta. Miten Eurooppa voi tulla kilpailukykyiseksi verrattuna amerikkalaiseen elokuvateollisuuteen? Miten elokuvan kautta Eurooppa voi edistää kieltensä asemaa, perinteitään – ja luovia tekijöitään. Sitten kun puhun Erasmus Plusasta, sitten kun Rova Pax palaa takaisin, koska halusin sanoa jotakin tärkeää, johon hän itse viittasi. Sitten Rova Trypel. Te otitte esille kulttuuridiplomatian Jaakko, jos olen väärässä, korjatkaa minua, mutta te halusitte, että tämä asia ratkaistaisiin komission ja neuvoston tasolla. Te halusitte kulttuuridiplomatian roolin sellaisen että se on väline kansainvälisessä suhteessa ja kulttuurivälisessä suhteessa. Minä itsekin sanon tämän puheenvuorossani. Minä uskon, että että kulttuuridiplomatia ja kansainväliset suhteet kulttuurien välisissä suhteissa ja viestinnässä voivat saavuttaa paljon enemmän kuin tavanomainen diplomaattinen toiminta yksin. ulkosuhteissa. Kreikka löytyy Balkanian, Välimeren, Lähi-idän maantieteiseltä alueelta ja alueella on äh, klaanien välistä konfliktia, uskontojen välistä välisiä konflikteja, joten kulttuuridiplomatian myötä voidaan saavuttaa varsin paljon. Sitten hyvät naapuruussuhteet, harmoninen rinnakkaiselo kansojen välillä. Rova Sanchez Smith, te olette esittelenä aiheesta uudet kulttuurityöpaikat. Tämä on meille prioriteettikysymys. Me haluamme liittää kulttuurin tiiviimmin nykytalouteen. Uskon, että luvut puhuvat puolestaan. 7 miljoonaa Euroopan kansalaista on tällä hetkellä työssä johtuen kulttuurin suomista mahdollisuuksista. Ja tämän osuus on myös PKT noin 6 prosenttia, joten tämä on kyllä varsin hyvä pohja jatkotoimille. Tarvitsemme käytännön toimintatapoja, olemme valmiit työstämään tätä asioita kaudellamme ja haluamme vaikuttaa näihin kysymyksiin ratkaisevalla tavalla. Sitten kulttuurimatkailu, todella iso asia ja me kreikkalaiset kyllä tämän varsin hyvin tiedämmekin. Annan teille muutamia lukuja maasta, jossa on 11 miljoonaa asukasta. Mitä tämä siis kaikki tarkoittaa meille? Meillä on 12, oli 12 miljoonaa <coughs> matkailijaa tai vierailijaa. Suurin osa oli muualta kuin Kreikasta viime kesän luvusta on kysymys. He vierailivat museoissa ja arkeologisissa kohteissa. Kreikassa on 21 000 monumenttia ja arkeologista kohdetta. Se on todella upea alue, että arkeologista ajatellen, ja meillä on noin 60 miljoonaa liikkuvaa arkeologista instituuttia. Esimerkiksi Tesalonikin kaivauksien yhteydessä 150 000 löyt- uutta kohdetta löytyi Bysantin alueelta. Siellä oli bysanttilaista asetusta nyky alapuolelle rakennettua, mutta Eurooppahan on täynnä arkeologisia aarteita, joten kyllä kulttuurimatkailulle pitää korostaa tämän merkitystä, koska kulttuurimatkailu on hyvä väline taloudelliselle kehitykselle, näin voidaan luoda myös työpaikkoja. Sitten urheilusta olette aivan oikeassa, se on myös tärkeä tekijä sosiaalisessa ja taloudellisessa kohesiossa, mutta meidän täytyy saada aikaan tällainen verkosto, infrastruktuuri suurille kulttuurijärjestöille. Meillä on näistä joskus varsin katkerakin kokemuksia, koska olemme saaneet oppia ja olemme oppineet virheistämme, miten pitää oikealla tavalla koordinoida toimintaa eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa, jotta voimme käyttää infrastruktuuria hyväksi infrastruktuuria, jota Euroopan valtiosta löytyy kun urheilutapahtumat ovat päättyneet, miten näitä äh, infrastruktuureita ja laitteistoja voidaan käyttää sen jälkeen hyväksi. Rova Padioli on arkeologian professori ja on erittäin tärkeää Kreikan kaudella myötävaikuttaa kulttuuriperinnön edistämiseen ja siihen tutkimukseen ja tutkimuslaitokset yliopisto voivat olla tässä ratkaisevassa roolissa. Herra Ankurakis, kuuntelen aina hänen argumenttejaan varsin valppaasti. Meillä, meillä on varsin erilainen poliittinen ajattelutapa ja ideologia. Tiedän, kuinka erilaisia kantoja hänellä on, mutta haluaisin kertoa teille seuraava. En usko, että voitto on huono asia. Ilman voittoahan talous, taloudessa epäonnistutaan. Joten voitto on aivan legitiimi aspekti. Kulttuuri taas on jotakin aivan muuta. On eri asia, jos voimme liittää kulttuurin taloudelliseen kehitykseen. On eri asia, jos kulttuuri voi antaa ihmisille mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja. Ilman, että kulttuurista tehdään aluetta, jolla vallitsee villi keinottelu tai spekulaatio. Nykyyhteiskunnassa meillä on olemassa sääntöjä, jotka äh, rajoittavat markkinoiden toimintaa, jotka luovat puitteet, joissa yksityinen talous voi toimia. Mutta yksityinen talous ja voitto ovat se vipu tai veturi, joka vie talouksiamme eteenpäin. Sitten Rova Pakin puheenvuorosta. En sanonut tätä aikaisemmin, koska olitte saista poissa, mutta käsittelen asiaa nyt. Minä halusin kiittää teitä, koska Erasmus Plus-asiassa saitte aikaan erityisen urheilubudjetin. Tämä on erittäin merkittävä asia ja ihan ensimmäinen kerta, kun tällaista on saavutettu EU:ssa. Me tarkastelemme erilaisia mahdollisuuksia No en voi tätä varma, varmuudella sanoa, mutta me haluaisimme, että rakennerahastot rahoittaisivat elokuva mm, digitalisaatiota. Ei voi olla varma, mutta pyydämme kuitenkin. Jos tässä onnistumme, se olisi suurta merkitystä. Mitä tulee kulttuuripääkaupunkeihin, taisin tähän jo viitata aikaisemmin puheenjohtaja, ja trilogin kolminkantaneuvottelun aikana uskon, että löydämme ratkaisun. Kuuntelin myös Rovo Komorevan kommentteja. Hän on myös koordinaattori. En ole eri mieltä teidän kanssanne, en todellakaan, vaan olen samaa mieltä siitä, että kulttuuri pääkaupunkikysymys pitää ratkaista, mutta se on kyllä varsin monimutkainen juttu. Me emme voi ottaa neuvostolta sen viimeistä sanaa, mutta ennen kuin siinä pisteessä heillä on tämä viimeinen sana, niin meidän pitää läpikäydä kokonainen proseduuri, jossa asiantuntijat ovat mukana ja pitää varmistaa, että koko asia kypsyy siihen pisteeseen, että lopullinen päätösneuvostossa voidaan tehdä. Mutta joka tapauksessa en halua millään tavalla ennakoida trilogin tulokset, hän alkaa huomenna. Meidän tehtävämme tässä on antaa kaikille päätöksentekijöille mahdollisuus tehdä päätös. Ja vielä lopuksi haluaisin toistaa, että kunnioitan syvästi kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä. Ja kuten olen sanonut, olen ollut 14 vuotta Kreikassa kansanedustajana itse koska olen vastuussa ja olen vastannut kulttuuri- ja urheilukysymyksistä, niin siksi aina olen lähes yhteistyösuhteessa teidän kaikkien kanssa ja samoin valiokunnan puheenjohtajan kanssa niin, että voimme edistää näiden kysy- näitä kysymyksiä seuraavan puolivuotiskauden aikana mahdollisuuksien rajoissa. Kiitoksia. Kiitos herra ministeri. Yksi huomio vielä. Me emme ole sitä mieltä, että neuvostolla on viimeinen sana. Jos jollain on viimeinen sana, niin se on neuvosto ja parlamentti, mutta ei pelkkä neuvosto. Ei sellaista enää ole. Yhteispäätösmenettelyssä tuollaista ei enää ole, joten siltä osin en usko todellakaan, että kulttuuri pääkaupunkiasiassa sitä tulisi kannattaa käyttöön uudestaan. Joten nyt meidän täytyisi nukkua tämän päälle ja miettiä, onko sen arvoista lähteä tappelemaan tyhjästä te ette päästä, päätä mistään ja me emme päätä mistään. Tuomaristo päättää. Ja sen vuoksi pyytäisinkin herra ministeri teiltä, että miettisitte työntekijöiden kanssa ja löytäisitte huomiseksi jonkinnäköisen ratkaisun niin, että löydämme kunnollisen ratkaisun ihan seuraavien kulttuuripääkaupunkien eduissa. Te hymyilette sinne niin ystävällisesti, että varmaankin autatte minua. Kiitokset ja sitten seuraava ministeri. Mr. Kirikoglu. See you now. See you now in Athens. Yes, please instruct your people. Fine. Come, sit here. Ja, es ist kein Mensch mehr da. Niemand mehr da. Was soll ich denn machen? So, can we just continue the... Jatkammeko? Kuuntelemme kolmatta ministeriä. He is the deputy minister attached to the prime minister and government valtiosihteeri, pääministerin avustaja, tiedotusvälineistä vastaava hallituksen tiedottaja Kedi Koglu. Voitte aloittaa, olkaa hyvä. Did excellently. Oh, Thank you, Mr. President. Kirja... Loistavasti, kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, minulla on nyt ilo ja kunnia olla teidän valikunnassanne – minulla on näin mahdollisuus esitellä Kreikan puheenjohtajakauden prioriteetteja. Ennen kuin esittelen nämä aiheet, jotka ovat tärkeitä Kreikan puheenjohtajakaudella audiovisuaalialalla, haluaisin sanoa, että kun ajatellaan perinteisiä uudempia audiovisuaalimedioita, olimme sitä mieltä, että meidän pitää uudestaan halutaan ottaa esiin se, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni puolta ilmaisunvapautta, ihmisarvoa, markkinoiden sääntöjä digitaalialalla, kunnollista avoimuutta ja reilua kilpailua. Nämä ovat olleet keskiössä tuoreissa eurooppalaisissa neuvotteluissa, jotka osoittavat meille suuntaa. Me tiedämme, että neuvosto on kovasti ponnistellut puolustaakseen ilmaisun vapautta. Lisäksi tiedetään, että digitaalisen agendan ja strategian kautta pyritään kestävään talouskehitykseen uuden digitaalisen teknologian kautta. Meidän on siis harmonisoitava audiovisuaalimarkkinoita Euroopan unionissa. Useimmissa jäsenvaltioissa EU-ssa omassa mukaan lukien – uusia palveluita tarjotaan jo pitkälti kansallisilla audiovisuaalimarkkinoilla ja siksi mielestämme on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että saadaan pääsy kaikille kaikkiin näihin uusiin foorumeihin, jotta voidaan huolehtia vapaasta tiedonsaannista. On päästävä eroon esteistä ja huolehdittava avoimuudesta. Minä haluaisin nyt esitellä prioriteetit Kreikan puheenjohtajakaudella audiovisuaalialalla uusi neuvoston päätös hyväksytään, kun puhutaan oikeudesta suojasta palveluiden osalta. Tähän liittyy ehdollinen pääsy neuvoston osalta ottaen huomioon Euroopan yhteisön tuomioistuimen hiljattainen päätös. Kreikan puheenjohtajakaudella huhtikuun puolivälin mennessä halutaan hyväksyä uusi Euroopan neuvoston sopimus, joka liittyy. Puheenjohtaja pyytää puhujaa puhumaan hiukan hitaammin. Puhuja jatkaa. Jotta voidaan täytäntöön panna tuomioistuimen päätöstä. Kaksi neuvoston uutta päätöstä on hyväksyttävä, että voidaan allekirjoittaa Euroopan neuvoston sopimus. Kreikka puheenjohtajakautenaan haluaa huhtikuun välin mennessä uuden sopimuksen, joka liittyy Euroopan neuvoston, jolla suojellaan pääsyä tiettyihin palveluihin jotta voidaan kunnioittaa yhteisön tuomioistuimen päätöstä. Tämä liittyy komission toimiin vuodelta 2010. Kreikka puheenjohtaja valtiona on jo tehnyt nämä aloitteet jäsenvaltioille ensimmäisessä audiovisuaalialan työryhmän kokouksessa tämän vuoden tammikuussa. Toinen päätös julkaistaan hyvin pian. Tässä työssä mukana on Euroopan parlamentti. Toinen aihe liittyy kolmeen eurooppalaiseen julkiseen kuulemiseen. Yksi liittyy sääntelyviranomaisten riippumattomuuteen audiovisuaalialalla. Toinen liittyy siihen, että valmistellaan täyttä konvergenssia Connected TV-kysymyksessä. Ja kolmanneksi edistetään tiedotusvälineiden vapautta ja monimuotoisuutta. Tämän kertomuksen tuloksena komissio järjesti kaksi muuta julkista kuulemiskierrosta sidosryhmien kesken, jotka ovat vastuussa audiovisuaali- työstä, jotta voidaan selvittää näitä konvergenssikysymyksiä. Vuonna 2012 komissio myös kuuli yleisöä tiedotusvälineiden vapaudesta ja monimuotoisuudesta. Kreikka on osallistunut aktiivisesti näihin kuulemisiin. Viranomaiset pyrkivät saamaan julkiset ja yksityiset tahot aktiivisesti ilmaisemaan omat mielipiteensä. Jokaisessa kolmessa kuulemisessa otettiin huomioon kansallisten sidosryhmien kannat. Kreikka puheenjohtajavaltiona pyrkii prosessoimaan nämä äsken mainitujen kuulemisten tulokset ja saamaan rakenteellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kesken. Tästä syystä Kreikka puheenjohtajavaltiona ja neuvosto kaiken kaikkiaan haluaa huolehtia siitä, että saadaan tietoa näistä kuulemisista, jotta Euroopan komissio voi tehdä tätä työtä ja analysoida vastauksia, joita on saatu jäsenvaltioista. Toivomme, että Euroopan komissio voi esittää kattavan analyysin näiden eurooppalaisten julkisten kuulemisten tulokset – 21. päivä toukokuuta neuvoston kokouksessa. Haluaisin myöskin kertoa teille tärkeästä tapahtumasta audiovisuaalialalla huhtikuussa Ateenassa. Meillä on edessämme tärkeitä haasteita, jotka liittyvät perinteisten audiovisuaalipalveluiden toimivuudesta uusien välineiden osalta ajatella, miten monimuotoinen on internet. Me jatkamme Liettuan puheenjohtajakaudella käytyä vuoropuhelua. Tässä työssä keskitymme kysymyksiin, jotka liittyvät nopeisiin muutoksiin. Audiovisuaalialalla pyrimme myöskin suojelemaan alaikäisiä digitaalialalla. Oma maani järjestää 14.15. huhtikuuta Ateenassa konferenssin, jonka aiheena on alaikäisten suojelu digitaalialalla. Siellä on edustajia Euroopan unionin toimielimistä mukana. Euroopan neuvostosta myös ja muista kansainvälisistä järjestöistä, julkishallinnosta, Euroopan maista ja myöskin sääntelyviranomaisia, akateemisen maailman edustajia ja myöskin sidosryhmien edustajia markkinoilta. Me haluamme esityslistalle seuraavat aiheet. Alaikäisten suojelu, Connected TV, yhteyksissä, internetmainonta ja transrasvoi ja sisältäviin elintarvikkeisiin liittyvä mainonta ja niin edelleen. Tiedämme, että nykyparlamentin viimeinen istunto on suunniteltu järjestettäväksi samanaikaisesti, mutta teidät tietenkin kutsutaan tilaisuuteen myös, koska tätä valiokuntaa varmasti kiinnostaa tämä aihe, ja jos tulette, niin se antaisi enemmän arvovaltaa tälle tapahtumalle. Haluaisin myöskin vakuuttaa teille, että oma maani haluaa jatkaa loistavasti sujunut yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa audiovisuaalikysymyksissä demokraattisten perinteiden ja periaatteiden ja kulttuuristen arvojen edistäminen on meille kaikille tärkeää ja todella toivon, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä koko tämän kauden aikana. Kiitos. Okei, okay, vielen herzlichen Dank. No niin, kiitokset. Papa Nikolaus.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 Uh, evert evert vielen herzlichen Dank, vielen Herrn. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa ministeri, tästä alustuksesta. Haluaisin oikeastaan esittää pari pyyntöä. Eihän nyt ole niin, etteikö Euroopan parlamentti olisi jo viime vuosina käsitellyt audiovisuaalialaa jo hyvin intensiivisesti tänäkin päivänä, joten tässä yhteydessä haluaisin myöskin muistuttaa laajan tuen saannesta omaloitteisesta mietinnöstä Connected televisio-kysymyksessä. Tässä oikeastaan pitäisi uudelleen tarkastella audiovisuaalialan direktiiviä. Tähän suuntaan tulisi työtä tehdä. Varmasti tätä keskustelua jatketaan ja olisi hyvä, että ei aina lähdettäisi alusta uudestaan, vaan katsottaisiin myös jo sitä, mitä parlamentti on kehitellyt ajatuksena. Ja toiseksi pyyntö, joka liittyy äänestykseen, joka järjestettiin tänä aamuna täällä valiokunnassa hyvin laajalla enemmistöllä yksimielisesti valiokunnassa äänestettiin digitaalisista sisämarkkinoista. Me hyvin selkeästi otamme tässä kantaa siitä, että verkkoneutraalius on turvattava lainsäädännön kautta ja paras pyrkimys periaate on otettava siellä käyttöön. On katsottava näitä erikoistuneita palveluita, jotta voidaan huolehtia internetmaailmassa myös tietystä vapaudesta – ettei tästä tule aina rahakysymystä, mihin palveluihin vielä saa pääsy, mihin ei. Me tarvitsemme kaikkia mahdollista tukea tässä työssämme, koska tiedämme kaikki, että tämä aihe turhan usein jää tarkastelutta kulttuurimedia-alalla, vaan tätä katsotaan jotenkin teollisuuspoliittisesti. Ja siellä valitettavasti keskustelut kulkevat vähän eri suuntaan. Kulttuuriministerinä, median ministerinä toivon, että että neuvostossa vähän pidätte myös sel- sitä silmällä, että tämä ei ole ainoastaan teollisuuspoliittinen kysymys, vaan tämä liittyy, liittyy yhteiskuntaan laajasti ja median toimintaan. Se olisi tärkeä kanta pidettäväksi mielessä. Ja kulttuurivaliokunta parlamentissa olisi iloinen tällaisesta tuesta. Silvia Costa. Kiitos Petra ja sitten Silvia Costa. Grazie Presidente. E, ministro, e io le auguro naturalmente buon lavoro e confidiamo molto che la Presidenza greca rilassi. Minä haluaisin myös äh, onnitella teitä ja kiittää, kiittää teitä tästä puheenjohtajakaudesta ja olen vakuuttunut, että kykenette kehittämään Euroopan unionia ja kulttuuria ja medioita niin, että ne ovat, saavat paljon vahvemman profiilin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Paljon siitä, mitä te sanoitte, oli lähellä sydäntäni ja olen täysin tietoinen siitä, että meidän on tärkeää keskittyä prioriteetteihimme huolellisesti. Olemme puhuneet audiovisuaalisten palveluiden direktiivistä jo jonkin aikaa. Komissio on laatinut tästä nyt äh, tutkimusta, mutta uskon, että nyt on aika, että me pääsemme eteenpäin tässä asiassa ja siksi pyytäisinkin, kun nyt olen katsonut näitä äh, tai kuuntelin teidän konsultaatioita liittyen televisiosektoriin ja ylipäätään medioita, samoin kuin äh, viranomaisten rooli. Kaikki ne ovat tärkeitä asioita kun konsultointikierros on viety päätökseen, meidän pitäisi varmistaa, että meillä on menettelytapa käytössämme, joka nopeuttaisi kehityskulkuja. Kansalaiset ovat vedonneet nimenomaan näissä asioissa EU-hun ja minusta on hyvin tärkeää, että me painottaisimme vahvemmin näitä asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä kansalaisille – kansalaiset ovat hyvin, pitävät hyvin tärkeänä tätä monimuotoisuutta. Eivät he halua, että esimerkiksi kaikki mainostaminen keskittyy mediamoguleiden käsiin. Se on koskee televisiota. Voitteko te huolehtia, että jotain tehdään tässä? Olen tyytyväinen siitä myös, että haluatte tehdä jotain alaikäisten suojelemiseksi. Tämä on asia, joka on minulle ollut tärkeää. Olen sitä ollut vastuussa tässä valiokunnassa. Tämä on meille hyvin tärkeä asia tässä parlamentissa. Me olemme nähneet komission suosituksia, mutta haluaisimme, että viette tätä eteenpäin. Ja uskon, että meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki kansallisetkin politiikat huomioivat tämän. Ja sitten vielä viimeinen asia on elokuvat edustaja Päkvarmasta, tai puheenjohtaja Päkvarman ottaa tämän myös esiin, mutta meillä on ollut tässä valiokunnassa tiettyjä ongelmia liittyen elokuva-arkistoihin. Kulttuuri, se on osa kulttuuriperintöämme eikä sitä voida hoitaa rakennerahastojen alaisena sen vuoksi, että se on eurooppalainen voimavara ja meidän on tehtävä enemmän työtä siinä ja huolehtia siitä, että meillä on tarvittava rahoitus niin, että voimme varmistaa sen, että kykenemme digitalisoimaan kaikki nämä arkistot. Parlamentti on todellakin pyrkinyt pontevasti varmistamaan sen, että me saamme rahaa Horizon 2020 alaisuudessa. Joten tässä ei ole kysymys vain kansallisista budjetteista ja aloitteesta, vaan meidän täytyy kyetä rahoittamaan elokuva, arkistot digitaalisesti Euroopan tasolla. Aina me emme kuitenkaan saa tarpeeksi vastausta komissiolta ja komission jäseniltä. Sitten edustaja Trippel. Thank you for your um, words and... Kiitoksia sanoistanne me haluaisin hiukan täydentää sitä, mitä Petra Kamarvert jo sanoi, nimittäin yleisradiolaitosten kehittäminen digitaalisessa ympäristössä haluaisin selittää, että nämä ovat äh, radiotaajot ovat muun muassa julkista hyvää ja siksi aina viittaamme Unescon kulttuurimonimuotoisuus äh, päätökseen. Nämä eivät ole pelkästään kulttuurihyödykkeitä, vaan niillä on oma merkityksensä identiteetin kannalta ja siksi niitä pitää säädellä hiukan erilaisella tavalla. Ja kun me keskustelemme vettoneutraaliudesta ja audiovisuaalista direktiivistä ja jopa täysin lähentyneessä maailmassa on aina tärkeää muistuttaa tästä ja Kreikka puheenjohtajakaudellaan muiden asioiden lisäksi voi toimia tässä varsin tärkeässä roolissa. Kiitoksia. Ja sitten sokerina pohjalla herra Angorakis. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, tämä on tärkeä keskustelun aihe. Ikävä kyllä. Eh, eh, esittelemme vasemmistolta ei ole nyt paikalla. Mutta jos me haluamme puhua suoraan ja olla rehellisiä, niin mitään puhevapautta oikeastaan ei ole, tai sananvapautta ei ole olemassa tiedotusvälineissä, se on totuus. Me olemme keskustelleet yhteiskunnasta, kapitalismista ja yrittäjyydestä ennenkin. Ja kun sanon, että mitään sananvapautta ei ole, niin, niin Tietenkin liikemiehet ilmaisevat kantaansa mutta tässä kapitalistisessa järjestelmässä, mutta liikemiehet itse asiassa ovat vain pieni vähemmistö koko järjestelmässä. Työntekijät valmistavat tavaroita ja tuovat lisäarvoa. Heillä ei ole kuitenkaan mitään ääntä. tv on kyse sitten yksityistä tai valtion TV-kanavista. On myös poliittisia puolueita, joilla tarpeeksi puheaikaa tavallaan. Ja Kreikassa suuri osa TV-lähetyksistä kuuluu yksityisiin käsiin. Laatu ja sisältö kyseisessä ohjelmassa on aivan sietämätöntä. Koulutuksellinen sisältö on myös aivan kurjaa ja surkea. Sama koskee yleisradiolaitosta ei ole minkäänlaista sisällön laatua ja takeita siitä. Me puhumme vapautuneista markkinoista digitaaliaikakautena, mutta entä sitten sisältö? Siirtyykö tällainen kaamea sisältö TVCen kaikkialla? Tämä on tällainen tärkeä kysymys, koska tämä on tavallaan aivopesua. Ja viimeisen 45 vuoden aikana olemme nähneet paljon aivopesua myös eurooppalaisessa politiikassa ja mediassa, onko se sitten julkisesta tai yksityisestä kaivopesusta, niin sitä tapahtuu. Ja mitään muuta näkemystä ei ole, mitään muita kantoja ei esitetä. Jos kukaan ei sano, että ihmisten pitäisi järjestäytyä ja toimia järjestelmää vastaan, niin se on näkemys, jolla ei ole tilaa, sillä ei ole lupaa. Ei ole mikään sattuma, että näin tapahtuu. Tehän tiedätte, että minun mielestäni teidän valiokuntanne Euroopan parlamentin täytyy toimia paljon vahvemmin ja voimakkaammin sen suhteen, mitä kesällä Kreikassa tapahtui. Hallitus teki yksipuolisen päätöksen ja sulki julkisen TV-kanavan. Kaikki vietiin. Äh, ja miksi te nyt näytätte vaivautuneelta? Mehän olemme kulkemassa kohti Euroopan vaaleja meitä. Kaikki arvioimme sen puolelta, mitä olemme sanoneet ja tehneet. Ne, jotka puhuvat, ne, jotka eivät sanoneet yhtään mitään, kaikki arvioidaan. Kaksi ja puoli tuhatta työ, työntekijä menetti työpaikkaansa, tilanne vain paheni ja julkinen TV vain heikkeni entisestään. Hyvä kollega Ankuraakes, te puhuitte eh, tässä minä olen sanonut että tässä Doris Pakkina kaiken näköistä mutta en nyt tässä kuitenkaan ota harteilleni sitä syytä, mitä te äh, haluatte minulle antaa. Ja nyt te olette kolme kertaa saaneet julkisesti kertoa pitkään ja hartaasti oman mielipiteenne. Ja tämä on äh, internetissä ja kykenette kuuntelemaan sen netissä. Teitä on kuultu täällä tänään. Hienoa. Ja te voitte kuunnella sen uudelleen ja uudelleen. Laittakaapa sen vaikka omalle webisivullenne. sivullenne Osittainhan te olette oikeassa, mutta suurelta osin väärässä. En ole asiantuntija tarpeeksi tässä, mutta nämä ovat Kreikan sisäisiä asioita, jotka hoidatte siellä kotona. Ja nyt ministeri vastaa niihin kysymyksiin, joita hänelle on esitetty. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan järjestyksessä. Edustaja Papanikolaou. Tiedätte varsin hyvin, että yksi Euroopan unionin prioriteeteista Kreikan puheenjohtajakaudella on kehitys ja työllisyys, työpaikkojen luominen siis. Teknologian kehitys audiovisuaalialalla antaa meille mahdollisuuden – taistella työttömyyttä vastaan. Se on, työttömyys on suuri Euroopan unionin ongelma. Kreikkaan iski työttömyys vielä kovemmin kuin mihinkään muuhun maahan. Meillä on aivan valtavat työttömyysluvut erityisesti nuorten joukossa. Noin 60 prosenttia, tämä on aivan painajaismainen luku. Samalla meillä on nuoria, joilla on osaamista, hyvin koulutettuja nuoria, joilla on paljon tarjottavaa meille audiovisuaalialalla. Joten Euroopan unionin luoman suunnan mukaan haluamme tukea tätä alaa ja edistää uuden teknologian käyttöä. Minä puhuin alustuksessani jo siitä, että on turvattava pääsy kaikille – luotava ehkä uusien luojien yhteisö uusien foorumeiden kautta, että ihmiset saisivat suoran pääsyn ilman, että tarvitaan minkäänlaista ennakko hyväksyntää. Vastaan teille, edustaja Angoraki, hetken kuluttua, mutta audiovisuaalialalla eurooppalaiset yhdessä voivat saada tuloksia aikaan kaikki maat yhdessä luovat suuret markkinat. Muutenhan markkinat voivat olla melko pienet, joten jos teemme yhteistyötä, niin voimme saada jotain tärkeää aikaiseksi. Olen itse ammatiltani toimittaja. Olen tehnyt toimittajan työtä parinkymmenen vuoden ajan. Toimittajat Kreikassa tilastotietojen mukaan joutuvat hyvin usein työttömäksi. Noin puolet toimittajista ovat työttöminä Atenassa tällä hetkellä, joten uusia työpaikkoja on löydettävä. Kun perinteiset tiedotusvälineet, erityisesti sanomalehdet, ovat kriisissä ja monet toimet siirretään nettiin. Ja silloin on kyllä Euroopan unionin tärkeä luoda sääntöjä ja pohtia ratkaisuja. Edustaja Kamerevert. Tiedän, että te puhutte erityisesti tiedotusvälineistä ja toivon, että voimme olla säännöllisesti yhteydessä – ehdotusten ja kokemusten vertaileminen voi antaa parhaat mahdolliset tulokset. Voitte toki luottaa minun tukeeni. Viittasitte hyvin tärkeään asiaan. Kyllä, tiedotusvälineet ovat yksi teollisuuden ala, mutta ei ainoastaan. Jos katsotaan esimerkiksi sitä, kuinka monet työllistyvät audiovisuaalilla ja vertaatte tätä lukua BKT joka syntyy audiovisuaalialalla, niin näette, että siellä on valtavat kerrannaisvaikutukset. Kyse ei ole siis ainoastaan yhdestä teollisuuden alasta muiden joukossa, koska se vaikuttaa, huomioi kehityksen kulut ja vaikuttaa erityisesti nuorten joukossa, joten voitte kyllä luottaa täten tuken meidän puoleltamme keskusteluiden jälkeen täällä me voimme päästä parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin sitä kautta, että yhdistämme ponnisteluitamme. Edustaja Kosta, kiitos oikein paljon ystävällisistä sanoistanne. Mekin haluamme huolehtia alaikäisistä. Käsittääksemme Atenassa järjestettävä konferenssi on sopiva ja siellä varmasti voidaan löytää joitain ratkaisuja. Me olemme löytäneetkin jotain ratkaisuja alaikäisten suojelemisen television osalta, mutta teknologia on nyt kehittynyt television osalta. Esimerkiksi voidaan laittaa sinne alakulmaan joku tietty merkki, mutta internet toimii toisen. Lapset ovat silloin hyvin haavoittuvaisessa asemassa. Siitä on monia esimerkkejä, joten meidän täytyy löytää tapa, jolla voidaan suojella Euroopan tulevaisuutta, eli lapsiamme. Lapset haluavat Euroopan tulevaisuuden. Mitä elokuvan digitalisoimiseen tulee, en ole suoran vastuussa tästä kysymyksestä, mutta esimerkiksi paikallislehtien arkistot ovat mahtava tiedon lähde. Tällä hetkellä digitalisoidaan tätä hyvin arvokasta tietoa käyttäen Euroopan unionin varoja hyväksemme. Nyt säilytään todella arvokasta tietoa. Edustaja Tryppel, olen samaa mieltä. Me tarvitsemme kulttuurista monimuotoisuutta. Sieltä löytyy Euroopan rikkaus. Siksi Eurooppa on rikas. se luo vaihtoehdon amerikkalaiselle mallille, joka on yhtälainen, yhdenlainen. Kulttuurinen monimuotoisuus on asia, josta on pidettävä kiinni. Ja mikään muu ei ole tärkeämpää kuin se, että ymmärretään, miten hienosti kulttuurinen monimuotoisuus käy esiin tiedotusvälineistä. Hyvä kollega Angarakis, Arvostan kovasti teitä, vaikka meillä on poliittisia näkemyseroja. Ette voi nyt mitenkään sanoa, hyvä edustaja, ettei tiedotusvälineissä ole minkälaista vapautta. On olemassa lehtiä, erilaisia nettisivuja. Ilmaisun vapaus on se olemassa. Se, mihin meidän on puututtava, on se, miten suhtaudutaan kriittisesti tiedotusvälineisiin. Puhuitte siitä, että työntekijöitä on suojeltava, mutta jotta ylipäätään voisi olla työntekijäohjelmassa, pitää olla myöskin työnantaja, eikö niin? Elämä nyt vähän osoittaa, että tilanne olisi toisin kuin se, mitä te esitätte, jos ajatellaan, miten moni yritys on sulkenut ovensa, miten moni työntekijä on päätynyt kadulle. Meidän on löydettävä oikeat puitteet, jotta voimme huolehtia yksityisen television sisällön laadusta. No olen samaa mieltä, mutta jos ihmiset haluavat tätä katsoa, niin ei heitä voi estääkään. Mutta ihmisiä voidaan varmasti valistaa. Erityisesti nuoria, jotka käyttävät uutta teknologiaa hyväkseen – voimme pyrkiä välttämään menneisyyden ansat, mutta en nyt ihan tuota aivopesua kyllä pysty hyväksymään. En oikein voi ymmärtää sitä, että tietyt kannat kiellettäisiin, niitä ei voisi ilmaista. Te itse toimitte nyt hiukan ristiriitaisesti. Tässä nyt kansainvälinen foorumi teillä – ja, ja täällä esitätte kantoja, ja sehän on juuri demokratiaa. viittasitte myöskin Kreikan televisioyhtiön tapahtumiin. Tiedän, että täällä valiokunnassa keskusteltiin aiheesta pitkään. Sanoisin vain pari asiaa. Yleisradiotoiminta on alkanut uudestaan. Riippumattomuus on taattu lainsäädännössä ja voin kertoa luvutkin, siitä, miten riippumattomuus tulee taattua. Mikään hallitus ei koskaan enää voi vaikuttaa julkiseen radio- tai televisioyhtiön. Se on nyt turvattu lainsäädännössä, joten haluaisin vain sanoa, että tämä oli hyvin vaikea päätös. Täällä Euroopan parlamentissa ehkä mielestänne tämä näyttäytyi hyvin kielteisessä valossa, mutta haluaisin sanoa tämän teille pienenä henkilökohtaisempana esimerkkinä. Tapahtumat eivät olleet avoimia ja seurattavia. Näin esimerkin, kun olin oppositiossa ja vastuussa – tiedotusvälineistä minä puhuin kriittisesti tietystä kreikkalaisesta skandaalista, jossa julkinen televisioyhtiö oli tarjonnut 34 miljoonaa jalkapallon mestareiden liigan esittämisestä. Seuraava tarjous oli viisi kertaa suurempi. Aivan hullua, ei tällaista voi hyväksyä maassa, jossa rahaa kului muutenkin aivan liikaa. Tällainen skandalin omainen tilanne oli jotenkin hoidettava, ja minulle sanottiin, että valitettavasti se ei käy, koska oikeudellisen yksikön on otettava kantaa. Minä sanoin, että no tehkää sitten niin, mutta se ei sitten käynytkään, koska oikeastaan oikeudellisen yksikön kanta johti tähän sopimukseen. Minä sanon, että vaihtakaa sitten ihmiset siellä, kun julkista etua ei tässä mitenkään ajattu. Ja sitten oli mahdotonta päästä eroon näistä ihmisistä, koska heillä oli elinikäinen sopimus, ei edes mitään ikärajaa. Sen yksikön johtaja oli noin 80, mutta häntä ei saatu mitenkään siirtymään edes eläkkeellä. Olisitteko te jättänyt tilanteen tällaiseksi? Tämä on ihan vain jäävuoren huippu, tämä mestarien liiga esimerkki. Vaikea päätös tämä oli, sen voin teille taata, mutta vuoden uudistuspyrkimysten jälkeen osoittautui mahdottomaksi uudistaa tätä järjestelmää. me olemme vastuussa siitä, että kaikki ohjelmat lakattiin lähettämästä ja lähetykset olisivat alkaneet nopeammin mahdollisesti, mutta nyt Radio Megaro jälleen toimii, se toimii terveeltä pohjalta, samoin aivan riippumaton – televisio, joka antaa kreikkalaisille aivan oikeaa tietoa, myös kulttuuria, myös viihdettä, johon kreikkalaisilla on totta kai sama oikeus kuin kaikilla muilla. Kiitos. Kiitos. Emme me nyt halunneet käynnistää näitä vanhoja keskusteluita uusiksi. Me olemme puhuneet tästä moneen kertaan. Tämä oli nyt ehkäpä hieman onneton mitä silloin tapahtui, mutta tänä päivänä ehkä ette tekisi enää niin uudestaan, mutta Äh, on helppo olla jälkiviisas. Asia on nyt ratkaistu ja toivotan todellakin Kreikan äh, yleisradiotoiminnalle paljon äh, menestystä. Eli valtio televisiossa näin halua käyttää, se kuulostaa ihan kommunistiselta. Niin, eli olemme kuulleet, että teillä on paljon uusia ideoita ja ajatuksia ja toivotamme teille menestystä tulevaksi puoleksi vuodeksi ja ehkäpä me, meidät sitten kutsutaan moniin tilaisuuksiin. Ikävä kyllä 14-15 huhtikuuta emme voi tulla, koska se on viimeinen istunto. Kaikki, jotka palaavat, ovat varmasti paikalla. Ne, jotka eivät enää pala, haluaisivat olla täällä, joten me emme voi olla Ateenassa ikävä kyllä. Joten eh, toivon mukaan meillä on jokin toinen mahdollisuus tavata vielä. Sydämelliset kiitokset ja kiitos αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, if, if I may, yeah, may. can I... Voisinko vielä lähettää tällaisen videotervehdyksen Atenan huippukokouksesta. Ymmärrämme toki, että parlamentin velvollisuudet sillä hetkellä ovat ne, mutta te voitte osallistua videokonferenssin kautta. Ja vielä tärkeämpää, me haluaisimme ehdotuksia aiheista, koska kuten Kosta sanoi, teillä on jäseniä, jotka ovat olleet todella, todella äh, ahkeria tässä asiassa. Thank you. Kiitos herra ministeri. Kiitos näkemiin. Äh, uh, Onko muita esille tulevia asioita? Ei perätä olevan. Ai niin, onpas täällä koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Te löydätte nämä päätökset tai siis saitte ne lounasaikana eikä kukaan ole vastustanut, joten ne, nämä päätökset on hyväksytty ja seuraavassa on 12.13. helmikuuta ja kiitokset tulkeille. Olipa kivaa, kun olitte paikalla. Mukavaa iltaa. Περνάτε